Okay, we start. No one. No niin, aloitetaan. Eikö sihteeristöstä ole ketään paikalla? Sydämellisesti tervetuloa. Tervetuloa. Kuten näette, meillä on täällä tänään kukkia, koska tämä on niin hieno erikoiskokous. Tämä on vartavasti meille laitettu. Me aloitamme. Meillä on aika täysi esityslista haluamme aloittaa täsmällisesti. Ensimmäinen kysymys esityslistasta, sehän on teille esitetty. Haluaisin lisätä, että kohta 17a tulee uutena. Nimittäin COP16 päätöslauselmasta käytävä keskustelu. Kollegat olivat pyytäneet siitä vielä keskustelua ja toisekseen puheenjohtajan huomautukset, ilmoitukset, voin hoitaa ne hyvin lyhyesti. Tiedätte, että jo jonkin aikaa ympäristövaliokunnan neuvottelujen vuoksi olemme keskustelleet siitä, miten suhtaudumme tähän COP16 päätöslauselmaan ja olemme sopineet, että laadimme päätöslauselman. Ja tässä oli Korhola, laatijana ja tässä ovat olleet mukana Ulskog, Ek ja niin edelleen muiden, muiden puolueiden ryhmien edustajat varjoesittelijöinä. Ja tämä kompromissi on kaikkien yhdessä työstämä, se on allekirjoitettu ja kuten sovittua minä olen toimittanut sen Envi-valiokunnalle ja oletan, että tämä on näin loogisesti päätetty. Keskustelua tästä voidaan vielä käydä koska kollegat halusivat tätä vielä hiukan selittää, eli se on tuossa kohdassa 17a, ei enää sen kummempaa päätöksentekoa. Asia on siis muutoin jo hoidettu. Ja nyt voimme, emmepä voikaan, onko täällä jokin ongelma? Me voisimme lähestulkoon edetä seuraavan esityslistan kohtaan, eli tavoitteena EUn uusi energiastrategia. Minä yritän vähän kertoa teille tästä te tiedätte, että tässä keskustelussa on ollut jo useampi keskustelukierros, mutta meillä on ollut sellainen pieni ongelma, että viimeksi meillä oli vähän aikapaineita. Ja koska meillä oli aikapaineita, olemme luvanneet kollega Kolarska Bobinskalle, että tästä voidaan keskustella vielä kertaalleen ja siksi tämä on otettu tänään esityslistalle heti ensimmäisenä kohtana, jotta meille jää hiukan aikaa tästä perusteellisesti keskustelemiseen. Toisaalta taas kaikkihan tietävät, että rinnakkain käydään jo keskusteluja varjoesittelijän kanssa ensinnäkin ja toisekseen koordinaattorien kesken Kyseessä on se, koska ja miten kompromissitarkistuksia voidaan tehdä, sillä he tiedätte, että Kolarska-Bobinskan kohdalla meillä on huomattavan paljon tarkistuksia. Tämä on ollut myös osoitus siitä, että monet kollegat ovat kiinnostuneita siitä, että saavat tehdä oman osuutensa. Ja kollega Kolarska-Bobinska on oman osuutensa hoitanut niin, ettei meillä ole satoja äänestettäviä kohtia, vaan vain ehkä joitakin harvoja. Näin ei välttämättä käy kaikissa kohdin ilman mitään poliittista sopimista, siis tässä syntyy jonkinlaisia ongelmia, niistä on äänestettävä, mutta tällä hetkellä siis yritetään saada aikaan kompromisseja ja tiedän, että se on varsin työlästä. Kollega on nyt istuutunut, joten pikkuhiljaa voinen antaa puheenvuoron hänelle. Olen jutellut tässä jo riittämin, joten nyt kollega Kolarska Bobinska, puheenvuoro teille. Voitte kertoa meille, mikä on uusin asiantila tämän esityksen osalta. Sisällöllisiä huomautuksia ja menettelyyn liittyviä huomautuksia. Mutta ensinnä kollega Kolarska Bobinska, olkaa hyvä. Thank you very much um, for your... Kiitoksia paljon ystävällisestä johdannosta. Toden totta. Asian tiimoilta valitsee vielä hämmennystä. Tämän mietinnän tiimoilla on vielä hämmennystä ja hienoa, että voitte kommentoida vielä aikataulukysymystä. Olen hieman huolissani siitä, että komissio pyytää parlamentin tekemään, parlamentin tekemään työnsä hyvin nopeasti antamaan mietintönsä, jotta komissio voisi ottaa meidän lausuntomme huomion lopullisen energiastrategian työstämisen yhteydessä. Olemme tehneet parhaamme yhteistyössä varjoesittelijöiden ja kollegoiden kanssa, ja minusta vaikuttaakin nyt siltä, että meidän mietinnöstämme tullaan äänestämään täysistunnossa vasta sen jälkeen, kun komissio on jo hyväksynyt asian. Joten ulkopuolisen silmin näyttää siltä, että huolimatta siitä, mitä me sanomme joistakin tärkeistä seikoista, komissio ei näitä huomioita me voi ottaa huomioon. Edessämme myöskin ongelma, joka toivottavasti voidaan ratkaista. Komissio tulee äänestämään ja hyväksymään meidän mietintömme vasta 12 tuntia Itren keskustelun jälkeen, ja tämä on erittäin ikävää, koska tämä antaa ulkopuolisen maailman sellaisen signaalille, että meidän valiokuntamme ja Euroopan parlamentti ei välttämättä tule. Niitä ei oteta riittävän vakavasti huomenna. Emmekä halua päätyä tällaisen jamaan. Mitä puolestaan tulee joihinkin muihin seikkoihin. Kuten tiedätte, tarkistuksia oli 428 alun perin tähän mietintöön. Tämä tarkoittaa suurin piirtein kymmentä tarkistusta joka ikiseen tekstin kappaleeseen, joten mietinnön joka ikinen kappale on jo sinänsä kompromissi. Siksi minä vetoaisin teihin ja pyytäisin ymmärrystä asialle, koska Kompromissit eivät voi ottaa tarkalleen eri sanamuotoja mukaan, vaan pelkästään perusajatukset. Tärkeimmät ajatukset on kyllä otettu mukaan. Kompromissien täytyy niin ikään olla luettavia. Nyt kun on kyse yhteislainsäädännöstä ja lausunnon laatimisesta, täytyy aina muistaa, että lausunnot ovat ihmisiä varten niitä täytyy olla lukukelpoisia. Siksi olen pyrkinyt tekemään, laatimaan lukukelpoista tekstiä. Kun tapasin varjoesittelijät, havaitsin, että he ovat tehneet erittäin rakentavaa työtä. Tilanne näyttää lupaavalta lopullisen mietinnön osalta. Meillä on enää viikko aikaa saada aikaan kompromissit, joten aikaa on todellakin kovin vähän. Lopuiset kompromissit tulen esittämään ensi viikolla. Tällä hetkellä en näe kovinkaan montaa kohtaa, jotka olisivat ristiriitaisia kompastuskiviä. Pyrin laatimaan kompromissia jopa näiden seikkojen osalta, mutta eli kompromissia synny, niistä täytyy vain yksinkertaisesti äänestää. Yksi ongelma on ydinenergia. Siihen liittyy ristiriitaisia näkemyksiä. Kansanpuolenkin sisällä on eriäviä näkemyksiä, mutta myöskin muissa ryhmissä ryhmien sisäisiä mielipideeroja. Joten meidän täytyy löytää kompromissi tähän kysymykseen. Tämä on tietystikin hyvin tärkeä asia kunkin maan energiavalintojen osalta – ja tulemme tekemään työtä saadaksemme aikaan kompromissin ja toivon mukaan kompromissi myös löytyy. Toinen viisainen kysymys ovat sitovat energiatehokkuustavoitteet, kuten voitte havaita. Joidenkin on vaikea hyväksyä tätä ajatusta tässä valiokunnassa tai jopa joissakin jäsenvaltioissa tämä on ongelmallinen kysymys. Tästä puhutaan hyvin paljon. Minun ehdotukseni olisi, että kaikki tarkistukset, jotka liittyvät tähän aiheeseen ja joissa peräänkuulutetaan sitä, että minä ottaisin tämän asian mukaan niin pitäisi siirtää herra Bensenin mietintöön, joka liittyy joka tulee käsittelyyn samaan aikaan suurin piirtein kuin minun mietintöni, ja siinä käsitellään vain ja ainoastaan energiatehokkuutta. Joten ei nyt avata tätä keskustelua minun mietintöni yhteydessä, vaan keskitetään tämä aihe, eli sitovat energiatehokkuustavoitteet, joka on tärkeä se monen ryhmän kannalta, herra Bensenin mietintöön. Siirretään tämä keskustelu sinne. Ei tämä millään tavalla vain siirrä ongelmaa hieman tuodemmaksi, vaan minun nähdäkseni, kun tarkastellaan seuraavan kymmenen vuoden energiasuunnitelmia Euroopassa, suuret poliittiset tavoitteet ja suuntaviivat pitäisi ottaa huomioon tuossa yhteydessä, tuon mietinnön yhteydessä, eikä tämän yksityiskohtaisen, yksityiskohtaisemman asian yhteydessä. Toinen seikka, joka on joidenkin vaikea niellä, ja tietystikin vaikeaa myöskin hoitaa kuntoon on rahoitus. Energia on yksi osa-alue, jolta puuttuu investointeja, mutta samanaikaisesti energiasektori edellyttäisi hyvinkin paljon rahoitusta rahoitusta kaivattaisiin kipeästi. Kaikki sanotaan, että, sanovat, että rahoitetaan sitä, annetaan rahaa tuonne, tuetaan tätä ja niin poispäin, niin poispäin. Joten eh, meidän täytyy pohtia asiaa hieman kestävämmällä tavalla, kun tarkastelemme rahoituskysymyksiä. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, näiden eh, puhemies eh, Useakinkin mielestä tärkeä asia ovat nämä yhteishankkeet. Mikäli me siirrymme nyt kohti yhtenäisiä markkinoita ja yhteistä energiayhteisöä ja menetelmät, otetaan käyttöön myöskin energiasaralla, nähdäkseen meidän pitäisi tukea myöskin ajatusta tällaisesta yhteisostoryhmittymistä. Tätä saataisiin paremmat EU-laajuiset sopimukset aikaan, sopimukset, joihin yksittäinen jäsenvaltio ei pysty. Toivoisin teidän panostanne tähänkin keskusteluun. Mainitsen tämän, koska herra Svoboda ehdotti tätä minulle. Muutoin, muilta osin, olen pyrkinyt ottamaan huomioon niin monta tarkistusta kuin vain mahdollista kompromissien yhteydessä. Täällä on jotakin tarkistuksia, jotka liittyvät tiettyihin tekstin osien, tiettyihin aiheisiin, jotka ovat tiettyjen intressien värittämiä. Olen pyrkinyt yhdistämään näitä seikkoja hieman aihekokonaisuuksiksi jonkinlaisten kaikin kattavien kappaleiden tai otsikoiden alle. Mikäli kollegat, jotka nyt tarkastelevat omia tarkistuksiaan, saattavat hyvinkin ajatella, että tarkistus lisää jotakin tekstiin ja jotta mikäli joku katsoo, että tarkistus lisää jotakin tekstiin tai se voitaisiin pikemminkin poistaa tai vetää pois, niin pohtikaa vielä näitä kysymyksiä. Meillä on vielä viikko aikaa tehdä työtä ja uskon, että pääsemme hyvään kompromissiin. Tällä hetkellä sillä näyttää lupaavalta. Haluaisin kiittää aivan avustajamme ja henkilökuntaamme, jotka ovat tehneet töitä erittäin tiukan aikataulun vallitessa ja pyydän anteeksi varjoesittelijöiltä sitä, että olin niin, olen niin kovasti heitä hoputtanut. Kiitoksia. Hyvä kollega, sydämelliset kiitokset tästä puheenvuorosta, näistä tiedoista ja toisekseen myös siitä, että olette saanut tämän näin hankalissa olosuhteissa syntymään. Ensimmäinen varjoesittelijä kollega Rode. Kiitos ja ensiksi haluaisin kiittää rouva Bobinskaa hyvin myönteisestä tavasta työskennellä tämän asian edistämiseksi. Tämä on äärettömän vaikeaa jo ilman useita tarkistuksiakin, mutta mielestäni hän on tehnyt hyvää työtä tähän saakka. Meillä kaikilla on omat painopistealueemme, mutta kun luen tarkistuksia, niin mahdollisuus saada aikaan kompromisseja on aika hyvä. Mielestäni vielä pitää keskittyä paremmin uusiutuviin energialähteisiin, rahoitukseen, tutkimukseen, kehittämiseen siis on kysymys siitä, että kuitenkin siirtyisimme enemmän vihreään ja kestävään talouteen. En ole kovinkaan huolestunut itse asiassa mietinnön ainesisällöstä. Pikemminkin olen huolestunut niistä muutoksista, jotka koskevat aikataulua ja joista komissio on ilmoittanut mikäli itse olen ymmärtänyt asian oikein. Ja ongelma on se, jonka Rova Pobinskakin mainitsi. Joten puheenjohtajalle saksaksi. Minusta ei missään nimessä voida hyväksyä sitä, että komissio on nyt muuttanut tätä aikataulua, jos todellakin on niin, että komissio julkaisee oman energiastrategiansa 27. lokakuuta. Mutta jos niin oikein on, niin ehdotan, että puheenjohtajamme laatii kirjeen komissiolle ja tekee siinä selväksi, että ITRElle ja parlamentille tämä ei missään nimessä ole hyväksyttävää. Mutta ehkä puheenjohtajamme voi tämän selvittää. Kiitoksia. Kiitoksia, arvoisa viisas varapuheenjohtaja. Yritän nyt antaa tähän jonkinlaisen vastauksen. Ensinnäkin, sen jälkeen kun tästä on käyty keskustelua, jo Strasbourgin viikolla keskustelin komission kanssa ja komission jäsen Oettinger lupasi minulle, että tämä tapahtuisi vasta kolmas päivä marraskuuta. Se oli ensimmäinen fakta, ja sen myötä tilanne hiukan parani. Sitten eilen tai toissapäivänä kuultiin tuo ilmoitus, josta tekin juuri puhuitte, että tämä on 27. päivä komission esityslistalla. Se oli minusta, kuten teistäkin ja kaikista muistakin, täysin mahdotonta, koska jos joku lupaus annetaan, siitä pidetään kiinni. Ja silloin välittömästi kirjoitin asiasta ja kysyin, ja minulle annettiin eilen eilen illallakin vielä Oettingerin kabinetista sellainen tieto, että tämä on 27. päivä esityslistalla väkisinkin äh, virallisesti, koska 3. päivä lokakuuta komissiossa on vihreä viikko. Tämä oli siis ilmeisesti virhe, mutta se julkaistaan vasta myöhemmin, eli todennäköisimmin vasta 9. päivä. Ja siitä minä nyt lähden. Tämä on se perusta, jolta me toimimme. Jos tämä muuttuu, niin luonnollisesti meidän on vedettävä siitä omat johtopäätöksemme tätä työtä varten ja luonnollisesti myös ajatellen sitä, miten komission suhtaudumme. Me olemme tässä kyllä hiukan aikapaineissa ja meillä on jonkinlainen eh, ratkaisu, joka yhdessä on sovittu marraskuun alku ja odotan, että siitä pidetään kiinni. Sillä selvä. Jos tämä muuttuu vielä kertaalleen, on pohdittava, miten me tähän suhtaudumme, mutta luonnollisesti me tarvitsemme tästä jonkinlaiset johtopäätökset omaa äänestystämme varten. No niin, seuraavaksi Savella myös varjoesittelijä. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, πρώτα απ' όλα με τους συναδέλφους κύριε Μπουτικ, κύριε... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ennen kaikkea sanoa, että me olemme ehdottaneet uutta johdantosan kappaletta kappaletta. Haluaisin onnitella esittelijää Rova Bobinskaa. Hän on mielestäni tehnyt aivan erinomaista työtä sellaisesta asiasta, joka on todella tärkeä, koska kysymyksessä on sellainen strategia, joka on erittäin tärkeä sekä unionille että kansalaisille, joten Rova Bobinska, teille kaikki onnittelut. Mitä sitten tulee ehdotukseen, siis olemme useammat yhdessä ehdottaneet uutta kohtaa, jossa muistutetaan komissiolle, että komissio on tuonut ilmi tarkoituksensa tehdä tutkimus toimintasuunnitelmasta. Me aiomme ehdottaa tämän tätä. Mitä sitten tulee kohtaan neljä? loogisista syistä olemme ottaneet sinne keskipitkällä aikavälillä termillä moja. Eli tässä on kysymys kahdesta lyhyen aikavälin toimintasuunnitelmasta. Ja jotta ollaan loogisia, niin mielestäni on puhuttava myös keskipitkästä aikavälistä, koska me puhumme sellaisesta toimintasuunnitelmasta, jota jatketaan. Mitä sitten tulee kohtaan 28 tekstin loppupuolella? Siinä sanotaan, että puhutaan puhutaan alu, uusiutuvista energianlähteistä ja keskipitkästä aikavälistä. Pikemminkin tässä on sellainen asia kysymyksessä, josta olisi, jota olisi ajateltava pitkällä aikavälillä – Mielestämme meidän on osoitettava realismia, jos haluamme todella alueelliset uusiutuvien energialähteiden, uusiutuvien energioiden markkinat. Meidän täytyy silloin olla realistisia ja haluamme, että tässä puhutaan pidemmin, pikemminkin pitkästä aikavälistä, eli tässä puhun tämän kohdan 208 viimeistä edellisestä rivistä. Sitten viimeinen kommentti, viimeinen lisäys, jonka haluaisin esittää, koskee kohtaa 32. Tässä puhutaan energiayhteisöstä ja sanotaan siitä, että halutaan sitä laajentaa ottamalla sen jäseniksi naapurivaltioita, Lähi-Itää ja niin edelleen. Haluaisin muistuttaa kollegoille ja teille, että viime viikolla Strasbourgissa komission jäsen Oettinger täysistunnossa vahvisti hyvin selkeästi, että aiotaan korostaa sellaisia maita, jotka tuottavat energiaa, ja hän mainitsi Katarin ja Lähi-idän. Siksi kohtaan 32 haluaisimme lisätä, että sinne, äh, haluaisin tehdä seuraavan lisäyksen. Tässä Puhutaan siitä, että energiayhteisöä laajennetaan ottamalla mukaan energiantuottajavaltiot, kuten esimerkiksi Persianlahden ja Lähi-idän valtiot. Kiitos. Next. Kiitokset. Ja nyt seuraavana haluaisin antaa puheenvuoron kollegalle Gurk ja siksi, että viime kerralla sovimme, että ne, jotka olivat vielä puhujaluettelossa, tulisivat ensimmäisenä. Ensin siis kollega Gurk ja sen jälkeen puheenvuoropyyntöjen mukaisesti. Olkaa hyvä. Szót, elnök úr. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Sallin, ette, että jatkan samoilla linjoilla kuin edelliset puhujat kahdessakin eri mielessä. Ensinnäkin, mitä tulee komission suhtautumiseen, minusta se ei missään nimessä ole hyväksyttävä. Jos tämä pysyy tällaisena, tulee tästä pelkkä asiantuntijakonferenssi ja silloin me emme ole siinä roolissa, missä Euroopan parlamentin pitäisi olla komission puheenjohtajan pitäisi ottaa tämä huomioon, jos kerran on kyse tällaisesta strategisesta kysymyksestä. Toinen seikka, jossa olen samaa mieltä edeltävien puhujien kanssa, on se, että esittelijän tilanne on hyvin hankala ajatellen, minkälainen mittava aihe tämä on ja kuinka paljon tarkistuksia on tehty. Ymmärrän myös tämän hienovaraisen viittauksen, jonka esittelijä teki. Eli hän olisi tyytyväisin, jos joitakuita tarkistuksia voitaisiin vetää pois. Ehkä siitä olisi hänelle kaikkein eniten apua. En silti aio tehdä näin, vaan haluaisin mieluiten auttaa siten, että vetoan niiden tarkistusten puolesta, jotka olen itse tehnyt. Tässä on monia eri aiheita, jotka haluan ottaa esille. Ensinnäkin työpaikkojen luominen mietinnössä todetaan aivan oikein, että seuraavissa rahoituskehyksissä on taattava enemmän varoja energia-alan investointeihin. Siitä olen aivan samaa mieltä mutta minusta tuntuu, että tällainen resurssimäärä pitää saada käytettyä ennen kaikkea sellaisiin investointeihin, joilla voidaan luoda työpaikkoja. Ja suunnitelma, talouden elvyttäminen jättää hiukan vielä toivomisen varaa. Nyt meillä on siihen korjausmahdollisuus, kun puhutaan talouden elvyttämisestä ja investoinneista energia-alalla, pitäisi ottaa huomioon nimenomaan työpaikkojen luominen. Ja toinen seikka, investoinnit. Niin, myönteistähän tässä mietinnössä on se, että tässä otetaan hyvin rohkeasti joitakin investointeja oikein nimeltä esiin. Nabucco esimerkiksi, se on ihan tervetullutta, mutta olen myös sitä mieltä, että tässä toisessa tarkastelussa nämä tavoitteet eivät millään lailla ole menettäneet merkitystään. Emme voi toimia niin, että jätämme ne yksinkertaisesti mainitsematta, sillä sekin olisi selkeä viestinsä. Ja olen vakuuttunut siitä, että nämäkin tulee mainita nimeltä. Eli pitää mainita esimerkiksi eteläinen käytävä, välimeren energia, pohjoisen etelän kaasun ja sähkön yhteysjohdot ja putket tai offshore-verkosto, Pohjan merellä. Luonnollisestikaan mietinnöstä ei saa tulla liian pitkä, mutta ehkä se ei ole näistä kohdista kiinni tuo mietinnön lopullinen pituus. Sitten vielä kolmas kohta, kannustimet ja markkinoiden houkuttimet. On tärkeää laajentaa näitä voimavaroja. Olen samaa mieltä investointien tuesta, mutta että yhteisövarat eivät pelkästään yksin riitä. Meidän on luonnollisesti pohdittava myös markkinakannustimia. Niitä ei saa unohtaa tässä mielessä. Minusta tavoitteeksi pitäisi asettaa myös se, että jäsenvaltiot sovittavat ja yhdenmukaistavat energiamarkkinoiden kannustimiaan vaikkapa verohelpotuksin. Kaikki tämä voisi vaikuttaa siten, että sisämarkkinoista saataisiin energia-alalla tehokkaammat. Ja vielä neljäs kohta, jonka mielelläni haluaisin mainita, uusiutuvat energiamuodot tai niitä koskeva lupa. Varmastikaan tämän mietinnön tarkoituksena ei ole puuttua puuttua kattavasti uusiutuviin energiamuotoihin. Se on minusta täysin selvää, mutta uskon, että energiaturvallisuutta koskevassa kappaleessa uusiutuvien energiamuotojen pitäisi saada suurempi painoarvo, koska ne voivat vaikuttaa energiatehokkuuden paranemiseen ja myös helpottaa Euroopan unionin riippuvuutta energian tuonnista. Tarkoitan tällä tietenkin kaasua ja noita itäisiä alueita. Pitäisi ehkä muistaa se, että jäsenvaltiot voisivat yhdenmukaistaa tätä uusiutuvien energiamuotojen hyväksyntämenettelyä ja pitäisi myös jakaa parhaita käytänteitä vuosina 2012-2020. Sanon tämän jäsenvaltion edustana, jossa tarvitaan nelisen eri lupaa, jotta voidaan käynnistää investoinnit uusiutuviin energiamuotoihin. Tässä ne kysymykset, joihin olen tehnyt tarkistuksia ja toivon, että ne nyt joka tapauksessa voidaan ottaa huomioon – tässä hyvässä, lyhyessä, ytimekkäässä mietinnössä. Kiitoksia. Sydämelliset kiitokset. Nyt vielä eräs puheenvuoropyyntö varjoesittelijöiltä. Szymanski, hänet on otettava ensin, koska hän on varjoesittelijä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin yhtyä siihen, mitä edeltäjä puhuja totesi. Haluaisin tukea niitä näkemyksiä tai niitä puhujia, jotka ovat todenneet olevansa tyytymättömiä. On erittäin todennäköistä, että meidän mietintömme ei ylipäänsä pysty vaikuttamaan komission tiedonantoon. Me ryhdymme työhön kyllä hyvissä ajoin jo ennen kuin komissio antoi ehdotuksensa. Nyt todennäköisesti emme pääse tavoitteeseemme. Muutosesityksiä on tullut hyvin, hyvin paljon. Monet jäsenet haluaisivat vaikuttaa komission tulevaan strategiaan. Nyt vetoaisinkin puheenjohtajan, että puheenjohtaja pitäisi kiinni aikarajoista niin, että parlamentin ääni todellakin saataisiin kuuluviin ja se vaikuttaisi. Uskoakseni tämä mietintö on erittäin hyvä pohja jatkolle. Ryhmät ovat tehneet kovin paljon muutosesityksiä ja uskon, että monet muutosesitykset voidaan muokata kompromisseiksi. Monia kompromisseja varmaan saadaan aikaan. Kyse on nyt siitä, että meidän pitäisi pyrkiä vaikuttamaan komission tiedonantoon niin, että kuluttajan asema olisi parempi jatkossa. Meidän pitää muistaa tavallinen kansalainen. Ja myöskin kun energian tuotantoa monipuolistetaan, meidän täytyy varmistaa, että tästä kaikesta koituu hyötyä kuluttajalle ja myöskin kilpailulle. Kilpailu tarkoittaa sitä, että loppukäyttäjät hyötyvät tästä. Tämä on erittäin tärkeä asia meidän kannaltamme. Ja hyvä on myöskin muistaa ydinenergian potentiaali käyttömahdollisuus. Kyse pelkästään siitä, että ydinenergia aiheuttaisi vähän vain päästöjä. Me tulemme keskittymään juuri tähän kysymykseen ja toivon todellakin, että hyvissä ajoin saadaan tämä työpäätökseen niin, että komissio myöskin ottaa huomioon parlamentin näkemyksen. Kiitokset ja kollega Karins seuraavana. Uh, uh, thank you very much, uh, Chair. I would also... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin myös aloittaa onnittelemalla Rodova Behoska kolaska Bobinska Ja olen varma siitä, että siis jossakin hän on enemmän tarkistuksia vielä ja uskon, että hän varmasti voi esittää meille selvät valinnat. Haluaisin kuitenkin tämän mietinnön yhtä osaa korostaa, jos pidän itse asiassa mietintöä erittäin hyvänä. Ja se koskee sitä, kuinka tärkeää on, että on todelliset toimivat verkot sekä sähkö- että kaasumarkkinoilla. Itse asiassa tässä on kysymys kahdesta eri toiminnasta. Toinen koskee sitä, että ollaan eristyksissä yhteismarkkinoilla niistä maissa, jotka yhä ovat erossa. Mutta vielä tärkeämpää on ajatella nykyisen kriisin puitteissa sitä, mitä tarvitaan ja minkälaista lainsäädäntöä voimme hyväksyä parantamaan talous, taloudellista tilannetta jäsenvaltioissa. Ja yksihän tietysti on se, että kaikilla alueilla rohkaistaan, kannustetaan kilpailua, koska kilpailun lisääntyminen kaikilla alueilla tietysti muun muassa vähentää kuluttajilta, kuluttajien hintoja, ja siksi on erittäin tärkeää, että työskelemme tosiaan yhteisenergiamarkkinoita kohti Euroopassa. Ja yksi edellytys tällaisille markkinoille on se, että verkostot ovat myös yhteneviä, joten näiden markkinoiden tavoitteena olisi paras mahdollinen palvelu ja mahdollisimman alhaiset kustannukset loppukäyttäjälle. Ja useissahan kohdissa puhutaan tästä, ja haluaisin vain korostaa sitä, miksi parlamenttina meidän täytyy tukea tätä ja samalla sitten korostaa sitä, että saamme sellaiset verkostot, jotta täytämme avoimien energiamarkkinoiden edellytykset Euroopassa. Kiitos. Sydämelliset kiitokset. Gierek seuraavana. Dziękuję bardzo. E, bardzo trudny e, projekt, pani. E, Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on hyvin hankala luonnos, jonka rouva Kolarska-Bobinska on meille laatinut. Tämähän on meidän oma aloitteemme ja nyt tuntuu siltä, että tämän luonnoksen eh, myötä kaikki on oikeastaan jo hoidettu. Tässä on kyse kuitenkin erään tyyppisestä epäluottamusäänestyksestä. Me haluamme parannella sitä, mistä olemme jo aiemmin sopineet ja äänestäneet. Elämä tässä vähän kulkee eri polkuja kuin teoriassa. Viimeisessä energia- ja ilmastopaketissahan me totesimme, että hiili tulee olemaan vielä pitkään energian tuotannossa näkyvässä asemassa. Hiili on tässä kuitenkin eräänlainen este, sillä ei pidä katsoa yksipuolisesti vain hiilen varastointi- ja talteenottoteknologiaa. Minä olen vain osin samaa mieltä siitä, että nämä herra Bendin luonnoksen yksityiskohdat pitää ottaa huomioon. Jos me laskemme bruttotehokkuuden, voimme puhua 80 prosentista esimerkiksi. Jos Unkarissa esimerkiksi voidaan rakentaa voimalaitos, jos on olemassa myös CSS-varasto ja muut ehdot täyttyvät, voidaanko samoin sanoa myös öljyllä käyvistä voimaloista tai hiilivoimaloista. Uskon, että tässä on vielä sijaa hyvin merkittävälle tarkistukselle. Tämä on siis eräänlainen ohje komissiolle. Ei ole kyse mistään lainsäädäntöpäätöslauselma luonnoksesta. Tässä voidaan vielä tehdä jonkin verran korjauksia. Huomauttaisin, että tämä paketti on laadittu vihreiden ryhmän myötävaikutuksella. Vihreiden ryhmä oli nimittäin sitä mieltä, että COP15 on jotakin erittäin tärkeää, että Euroopan on osoitettava koko maailmalle, miten hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää. Ja nyt on syntynyt kriisi, energiakriisi on Puolan ovella ja Puolassa energiaa tuotetaan paljon hiilen avulla. Siksi haluaisin tukea omaa tarkistustani. Kiitokset ja kollega Svoboda. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin äh, kiittää kollega Kolesko Bobiskään hyvästä työstään. On todellakin vaikea saada yleisöä luontoista strategiaa, kun tulee kovin paljon muutosesityksiä, jotka, joiden takana on omia erityisiä intressejä. Kollega on oikeassa, että on todellakin järkevää näitä erityisiä muutosesityksiä lukuun ottamatta pyrkiä kompromisseihin. Mitä tulee siihen, että me kaikki toteamme, olemme tunnemme olevan sitä mieltä, että halutaan tällainen ma- matala hiilitalous aikaan. Mutta meillä on erilaisia painopistealueita, erilaisia näkemyksiä tästä. Esimerkiksi Itävallassa tietystikin vesivoima on merkittävämpi asia kuin jossakin muissa maissa. Ja tämä vaikuttaa tietystikin pyrkimyksiin vähentää hiilidioksidipäästöjä, etenkin kun on kyse hiilen käytöstä. Sitten rahoituksesta huomio. Koraka Gyrkö mainitsikin jo, ettei ole mitään järkeä siinä, että varten aina rahaa ja lisää eurooppalaista rahaa infrastruktuurien varten. Ja sitten budjetin valiokunta samassa valiokunnassa hyrkää nämä vaatimukset meidän pitäisi tehdä läheisempää yhteistyötä, jotta voisimme yhdessä päättää, haluammeko vaikuttaa Euroopan budjetin kautta tilanteeseen. Kaikkien valiokuntien pitäisi puhaltaa yhteen hiilen taistaa tämän asian puolesta. Tietystikin budjettirajoitukset ovat myöskin pyrkimyksenä. Ja mikäli halutaan puolittaa päästöitä, niin meidän tietenkin olla tässä niin kuin selväjärkisenä, eikä välttämättä minä liian pitkälle. Kollega Bobinska totesi eurooppalaisen energiayhteisön. Nähdäkseni on tärkeää nyt pohtia, nyt kun Lissabonin sopimus on astunut voimaan, ja sen jälkeen kun henkilökohtaisesti olen havainnut, että yhä useammat asiantuntijat ja poliitikot kansallisella tasolla toteavat, että me tarvitsemme järkevää energiaa, politiikkaa, mutta mihin askeleisiin pitäisi ryhtyä, mihin toimiin pitäisi ryhtyä, esimerkiksi verkkojen yhdistäminen toisiinsa, erityyppiset painotukset silloin, kun tarkastellaan näitä kestäviä energianlähteitä, eri energiavalintoja. Me tarvitsemme eurooppalaista yhteistyötä, myöskin kysymyksiä, jonka mainitsitte. Mahdollisuus neuvotella muiden toimittajien kanssa, esimerkiksi Venäjän kanssa tai kaukasuksen maiden kanssa että kun kilpailemme Kiinan kanssa kaasusta, niin kaikki puhuu sen puolesta, että Euroopan pitäisi pystyä puhumaan vahvemmalla äänellä energiapolitiikassa. Tietystikin eri maissa on eri näkemyksiä, mutta kuitenkin meidän pitäisi pyrkiä luomaan eurooppalaista energiapolitiikkaa, joka on enemmän kuin mitä se tänä päivänä on. Mario Montin kanssa meillä tulee tilaisuus vielä keskustella hän totesi sisämarkkinoista ollessaan vastuussa, että kun ajatellaan esimerkiksi Venäjää tai jotain muuta toimittajaa tai Yhdysvaltoja ja valtapolitiikkaa, niin meidän täytyy Euroopassa pystyä kehittämään sitä strategiaa, joka perustuu ensinnäkin sisämarkkinoihin ja siihen liittyvän kolmanteen pakettiin. Lisäksi samalla meidän täytyy kehittää, vahvistaa eurooppalaista energiayhteisöä mukaan luettuna myöskin kaasuyritykset jotka voisivat toimia yhdessä yhteistuumin kun on neuvottelemisen energian hinnoista ja kaasun toimituksesta. Tietysti tämä ei varmastikaan ole helppo tehtävä. Komissaari Oettinger totesi, että meidän pitäisi pyrkiä yhteistoimin, yhteistuumin myöskin pyrkimään asioissa, että komissaari on oikeassa tässä parlamentissa. Kuten Roopaisikin totesi, me voimme lähettää tiettyjä merkkejä ulkopuolelle ulkopuolisen maailmalle toteamalla, että me olemme tyytymättömiä ja meidän pitäisi nyt käyttää Lissabonin sopimusta hyväksemme. Ja senkin saaminen oli hyvin vaikeaa, mutta tämän perussopimuksen pohjalta eurooppalaista ulottuvuutta voitaisiin vahvistaa myöskin energiamarkkinoilla. Tämä on aivan oikea lähestymistapa. Olin iloinen siitä, että puhemies Busek tukee tätä ajatusta niin ikään. Lisäksi asia on painotettu ihan enemmän ja kiitän tästä kollega Bobinskaa näitä kysymyksiä, koska tämä lähettää signaalin ulospäin ja tietystikin johonkin muihin mietintöihin voi ottaa mukaan asiat, jotka pikemminkin kuuluvat sinne. Kun Euroopassa pyritään kehittämään energiapolitiikkaa, halutaan enemmän Eurooppaa eikä vähemmän Eurooppaa. On voitu havaita, että joskus tulee raja vastaan, mikäli Euroopassa koordinointi oli riittävän voimakasta, eikä Eurooppa pysty yhtenäisesti myöskin olemaan edustettuna ulospäin. Seuraavana kollegamme Metsaros. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Minun on korostettava sitä, että tämä mietintö on erittäin tärkeä. Kolmen ITRE-kollegan kanssa olemme esittäneet viisi tarkistusta ja toivottavasti ne otetaan mukaan mietintöön. Minä arvostan erittäin paljon Rova Kolaskan Bobinskan mietintöä, että hän on tosiaan saanut siitä menestyksekkään. EU tarvitsee uuden energiastrategian tuleville tulevalle vuosikymmenelle, jossa puhutaan energiatuotannon, turvalli, energiatuotannon turvallisuudesta, toimitusvarmuudesta, energiatutkimuksesta ja niin edelleen, energiamarkkinoista. Me työskentelemme ei niinkään paljon nykyajan eteen, vaan nimenomaan tulevien sukupolvien hyväksi. Siksi, mitä tulee uusiin vähähiilisiin teknologioihin ja niiden tutkimiseen, niin kaikki tämä on tietysti erittäin tärkeää. Mitä tulee itse hankkeeseen, kaikki matalahiiliset teknologiat ovat sellaisia, joita täytyy tukea, mukaan lukien ydinvoima – mitä solidaarisuusperiaatteeseen tulee, niin se tietysti on erittäin tärkeä ja se on mielestäni sisällytettävä mietintöön. Ei ole kysymys pelkästään eri, joidenkin jäsenvaltioiden edusta, vaan kaikkien EU-valtioiden edusta. Ja Nabukko-hanketta on pidettävä yllä, koska tämä tulee merkitsemään sitä, että kaasutuonnista, äh, Venäjän kaasun tuonnista tullaan vähemmän riippuvaisiksi. Kiitos. Sydämelliset kiitokset ja kollega Balsiitis. E, Kiitoksia puheenjohtaja. Omalta osaltani haluaisin myös kiittää esittelijä Rouva Bovinskaa tulevaisuuteen katsovasta mietinnöstä se tosiseikka, että tähän on yli 480 tarkistusta, osoittaa, että kyseessä on hyvin tärkeä mietintö, eikä kompromissien löytäminen tule olemaan yksinkertaista. Olen samaa mieltä herra Svobodan kanssa. Hän puhui tuossa aiemmin ja totesi, että nyt on tullut aika saada energiakysymyksissä enemmän Eurooppaa. Se on tärkeää. Me taistelemme usein joistakin kysymyksistä vuosikausia, mutta oikeastaan sanoja pitäisi seurata myös tekojen. Valitettavasti edellisessä valiokuntakokouksessa ei ollut aikaa, halusin jo silloin puhua. Haluaisin ottaa esille Puolan ja Venäjän suhteen ja Jemalin hyödyntämisen vuoden 2040 perspektiiviin asti. Kyse on tariffeista ja ehdoista, jotka on lyöty lukkoon 35 vuodeksi ja kysymys kuuluu, onko tämä oikein, vastaako tämä meidän strategiaamme, onko mahdollista luoda tällainen strategia varmistaa energiavarmuus, etsiä energialähteitä kilpailukykyisin hinnoin. Ja uskon, että koska EU pysyttäytyy tällaisten sopimusten ulkopuolella, se ei enää toimi ajanmukaisesti, eikä kuten sen pitäisi. Minusta tärkein kysymys on tänä päivänä, että Eurooppa puhuu yhdellä äänellä energiaa ulkopuolelta toimittavien tahojen kanssa. Olen samaa mieltä kollegan kanssa siitä, että meidän on yhdistettävä nämä energiasaarekkeet. Se on hyvin tärkeää ja siksi olen tehnyt erään tarkistuksen tähän mietintöön yhden neljästä, joka ehdottomasti pitää säilyttää. Meidän parlamenttina on otettava kantaa ja oltava valmiita olemaan samaa mieltä tärkeimmistä tekijöistä Tämä kaasuun liittyvä kohta on erittäin hyvä. Se on ensimmäinen askel käytäessä neuvotteluja ulkopuolisten toimittajien kanssa. Uskon, että itse työssä voisimme selvittää paljon tärkeitä seikkoja, jotka auttaisivat Euroopan kokonaisenergiastrategiassa. Kiitoksia. Ja jos sopii, minulla on täällä nyt vielä kahdeksan puheenvuoropyyntöä, mutta sen jälkeen sulkisin puhujalistan. Kollega Vidal Quadras seuraavana. Gracias, presidente. Yo quisiera empezar por... Eh, puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa mm, onnittelemalla Rova Kolaska Bobinskaa koska mietintö, jonka hän on esittänyt meille, on mielestäni täydellinen, tasapainoinen ja järkevä. Eli hänen tekstinsä on hyvä lähtökohta. Siksi olen sitä mieltä, että mitä tulee siihen, että jotta siis tästä saataisiin menestys parlamentille ja valiokunnalle, niin meidän ei pitäisi esittää sellaisia tarkistuksia, jotka tekevät meistä jonkunnäköisiä turisteja, mitä tähän mietintöön tulee, tai siis, että ikään kuin tämä ei olisi tarpeeksi tasapainoinen. Me emme halua mitään sellaista, mikä vesittäisi Kolaska, Kolaskapovinskan tekstiä, koska mielestäni silloin mentäisiin varmasti väärään suuntaan. Mitä tulee monin esitettyihin tarkistuksiin, voin nähdä kuitenkin ongelman niissä, jotka ovat, joissa takana on hyvin kansalliset näkökulmat. Ja sitten toisaalta niiden välillä, jossa kirjoittajilla on, tai kirjoittajat ovat antautuneet utopisten visten visioiden kuljetettaviksi. Eli on otettu mukaan sellaisia aiheita, jotka eivät ole mm, millään tavalla asianmukaisia, mitä tämän mietinnön ö, tarkoitukseen sisältöön tulee. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että valiokunnan enemmistö on osoittanut hyvin vastuullista asennetta – ollut realistisia ja vastuunalaisia ja työskennelleet tosiaan Rova Kolaska Bobinskan kanssa, jotta löydettäisiin järkeviä tarkistuksia. Jokainenhan joutuu luopumaan jostakin saadakseen vastaavasti jotain takaisin tällaisessa hengessä. mitä tulee kansallisiin ja utopisiin visioihin. Mehän voimme varmasti saada tästä hyvin menestyksekkään mietinnön, jossa esitetään tosiaan strategiavaihtoehdot tulevalle energiapolitiikallemme, siis sen ydin. Jos ihmiset haluavat kuitenkin pitää kiinni tällaisesta asenteesta, niin silloin uskon, että voimme saada aikaan onnistuneen tuloksen kollega Weber. Oui, je voudrais également féliciter Madame Bobinska. Minäkin haluaisin onnitella Rova Bobinskaa hänen tekemästään työstä. Toivon teille vain rohkeutta, kun te ryhdytte nyt työstämään näitä lukuisia tarkistuksia, joita on satanut kuin sieniä sateella. Kaikista vaikeuksista huolimatta Tämä mietintö on osoitus hänen pitkän linjan työstään. Eurooppalainen energiastrategia täytyy nyt työstää siten, että sosiaalinen puolikin tulee mukaan. Yli 50 miljoonaa eurooppalaista on tänäkin päivänä ilman tiettyjä peruspalveluita, koska heillä ei ole varaa maksaa esimerkiksi energialaskua. Tällainen energian saanti ongelma koskettaa lukuisia ihmisiä Euroopassa. Uskoakseni tämä pitäisi ottaa huomioon tässä tekstissä. Kaasua direktiiviä, kaasua ja sähköä koska direktiivi vuodelta 2009. Haluaisin muistuttaa teidän mielenne sen seikan, että siinä varittiin sosiaalisia tariffeja kaikkein köyhimmille. Tämä direktiivi Tätä direktiiviä ei kunnioiteta. Kymmenen jäsenvaltio 27 jättää pistämättä sen täytäntöön kuten energiaministerit syyskuussa totesivat kokouksessaan. Kussakin maassa on kansallinen tilanteensa ja sitten vaadittiin myöskin kansallisia ratkaisuja. Omalta osaltani katson, että Euroopan unionin täytyy toimia tälläkin tasolla ja pitäisi laatia kansalliset tavoitteet siten, että otetaan köyhyys ja köyhyyden kasvaminen tässä huomioon. Kuten kollega aiemmin totesi tästä aiheesta, meidän pitäisi luoda todelliset eurooppalaiset energiamarkkinat ilman, että sosiaalinen ulottuvuus tässä unohdetaan. Kollega Höckmark. Kollega Höckmark. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Uh, uh... Kiitos puheenjohtaja. Kaksi ajatusta. Olen keskustellut komission tiedonnan. Ja mielestäni se on hieman epämääräinen, mutta todellisuudessa meidän pitäisi sanoa, että vika on heidän tai sääli heitä, koska he jollain tavalla tässä jättävät tai jäävät vaille siitä kannasta, joka parlamentilla on ja niistä päätöksistä, joita täällä tehdään. Joten meidän on tietysti oltava hyvin tiukkoja, kun esitämme oman lähtökohtamme. Mitä tulee sitten itse sisältöön, kuten mietinnössä on sanottu, haluaisin ensiksi onnitella esittelijää erittäin hyvästä mietinnöstä. Mitä tulee verkostojen yhdistämiseen, niin ne ovat tietysti edellytys yhteiselle energiastrategialle – ei ole mitään sellaista tehtävää, jonka voisimme täyttää ilman, että meillä on paremmin toimivat eurooppalaiset verkot, mitä tulee niiden yhdistämiseen ja ne verkostoihin sellaisenaan. Ja tätä mielestäni on korostettava yhä enemmän. Samalla, koska tämä on myös ehto energiastrategian ulkoiselle aspektille ja samalla siis sille, että otetaan käyttöön uusia energialähteitä. Siksi Nabukko-hanke on mielestäni arvokas mainita. Ja haluaisin samalla korostaa tarvetta – mainita ennen kaikkea yksi tärkeimmistä energianlähteistämme, eli ydinenergia, koska se tulee olemaan erittäin tärkeä sen varmistamiseksi, että me voisimme olla energian kannalta itsenäisiä ja että meillä olisi mahdollisimman ympäristömyöntäistä energiapolitiikkaa. Enkä usko, että meillä voi olla hyvää energiastrategiaa ilman, että korostetaan ydinenergian tarvetta. Claude Thomas. Claude Tyrmes. Thank you very much, uh, chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän kovasti anteeksi, että tulin paikalle hieman myöhässä. Kiitoksia ensinnäkin esittelijälle. Hänellä on erittäin haastava tehtävä, kun hän on käsitellyt miltei 500 tarkistusta. Kompromissiehdotukset, jotka saimme eilisiltana, ovat kuitenkin hyvä pohja jatkotyölle. Palatekseni vielä komissioon. mielestäni tämä on suorastaan provosointia komission puolelta. Ei komission tarvitse, ei sen ole pakko äänestää jo lokakuun lopulla. Se voisi äänestää marraskuun puolivälisen marraskuun lopulla jopa, ja silti tämä asia ennättäisi vielä energiaministerikokoukseen. Meidän kaikkien pitäisi. Ehkä pienenä vinkkinä minä selitin tämän aivan alussa, että tämä jää kyllä marraskuun alkuun. Se on komission aikataulun mukainen. Niin, mutta minä toivon, että me kaikki puhallamme yhteen hiileen, koska komissiolla on kyllä joustavuutta, joustovaraa tässä kysymyksessä, ja tämä pitäisi tehdä selväksi. Sisältöpuolesta sitten. Jotkut kollegat ovat argumentoineet uuden strategian puolesta. mielestäni yksi avainkysymyksiä, joka täytyy ottaa esiin mietin yhteydessä, on olemassa oleva lainsäädäntö. Sitä laadittiin vuosina 2008 ja 2009 uusi energiasopimus, joka liittyy sähkö- ja kaasumarkkinoihin, ja uusi direktiivi, joka liittyy saantivarmuuteen. Ja tämä ilmastopaketti ja myöskin rakennuksia koskeva direktiivi ja mikäli kootaan kaikki nämä lainsäädäntötekstit yhteen käytännössä, me pystymme vähentämään energian kysyntää ja samanaikaisesti meillä on paljon enemmän kotoperäisiä energialähteitä, joten Euroopan haasteena on saada energian saantivarmuuskysymys kuntoon siten, että pistetään täytäntöön jo olemassa oleva lainsäädäntöä, josta on päätetty Euroopan tasolla. Ongelmana on se, että että kansallinen taso, taso pitäisi saada pistämään täytäntöön eurooppaista lainsäädäntöä. Ilmastokysymykset, uusiut energialähteet ja näiden markkinat, nämä muodostavat ja kaikkein suurimman rakennuspalikan, kun pyritään ilmaston talkoita viemään eteenpäin. Täytäntöönpanon lisäksi katson, tässä on kolme neljä tärkeää kysymystä. Ensinnäkin infrastruktuurikysymys. Tämä on se puuttuva linkki silloin kun pyritään kehittämään saantivarmuutta ja sisämarkkinoita. Ja sitten kaasukysymys. Pääministerit tulevat kokoontumaan helmikuussa keskustelemaan energian saativarmuudesta. Ja mikäli keskustelu käydään ilman, että minkäänlaista komission asiakirjaa on taustalla sen arvioimiseksi vähintäänkin, mitä seuraamuksia on Shellin toiminnasta Amerikan markkinoilla, LNG-markkinoilla ja vähintäänkin pitäisi tarkastaa erilaisia tutkimuksia. Cambridge yliopisto muun muassa julkaisee tutkimuksen shell gas löydöistä Euroopasta. Niin tämä, tämä pitäisi, tämäkin tutkimus pitäisi ottaa huomioon keski euroopassa Palatakseni kysymyksen, joka liittyy kuluttajiin. Me voimme vahvistaa kuluttajien suojaa vielä tekstinkin yhteydessä sosiaalisesti tuotan oikeassa, kun painitaan tätä kysymystä. Äänekseni meidän pitäisi puhua kilpailukykyistä sisämarkkinoista, koska tämä kilpailukykypuoli puuttuu sisämarkkinoilta. Minua hieman hämmästyttää se, että tarkistus 95 muun muassa, jonka Roy Langen ja Goebbels ovat tehneet, jossa vaaditaan sitä, että lykätään kaikki hankkeet, jotka liittyvät kilpailupolitiikkaan tuonemmaksi sisämarkkinoiden osalta. En minä tiedä, onko tässä nyt aikatauluongelma, mutta ilman, että komissiolta tulee mitään kilpailupoliittisia uusia ehdotuksia ennen vuotta 2018, tämä tarkoittaa sitä, että tämä lainsäädäntö ja ja seuraakin lainsäätäjä tai seuraakin parlamentti ei pysty tekemään uusia aloitteita. Ja tiedämme, että hyvin paljon markkinoilla on vielä olemassa epäkohtia, joten toiminta se alkuperäisen tekstiin. Budjetista tiedämme niin ikään tila- valitsevan tilanteen. Jäsenvaltioiden kanssa neuvottelut tulevat olemaan erittäin tiukkoja. Energiaan saadaan kyllä rahaa, mutta mikäli raha jaetaan esimerkiksi se raha, mitä halutaan itera- hankkeeseen niin käytännössä 90 prosenttia koko budjetista menee tuohon yhteen ainoaan hankkeeseen. Teidän pitäisi olla tästä tietoisia. Nähdäkseni tämä on sellainen seikka, josta meidän täytyy todentilla keskustella. Hyvä ystäväni Alejo mainitsi hieman utopistisia ajatuksia. Ehkä hän puhui nyt meidän tarkistuksistamme. Tämä liittyy myös energiayhteisökysymykseen. IEA e on kehittänyt skenaarion, jos 90 prosenttia energiasta tuotettaisiin Euroopan markkinoilla. 30 prosenttia vuonna 2020 esimerkiksi, ja silloin koko tuuli voimapotentiaali saatettaisiin käytettyä Pohjanmeren on valtavasti potentiaalia tuulivoiman osalta. Energiayhteisö on järkevä ajatus, mikäli se perustuu tehokkuuteen, uusiutuviin energialähteisiin, kaasun siirtoon ja myöskin siten, että käytetään Euroopan sopimuksen pohjalta jo olemassa olevaa ydinenergiaa. Mikäli Euroopan yhteisö haluaa olla vakavasti otettava toimija, meidän täytyy tarkalleen tietää, mitä me haluamme yhteisön myöskin tekevän, mikäli halutaan energiayhteisö. Podimata. Kollega Podimata. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ την εισηγήτρια, την κυρία... Minäkin haluaisin puolestani onnistella Rova Bobinskaa erittäin erinomaista työstä. Siis tässähän on kysymys sellaista mietinnöstä, joka on erittäin tärkeä. Ja olen sitä mieltä, että meidän on tehtävä kaikki mahdollinen sen, sen varmistamiseksi, että Euroopan parlamentin ja meidän valiokunnan asema, mitä tulee energiaturvallisuuteen Euroopassa, meidän täytyy varmistaa se, että meidän kantamme otetaan huomioon, niitä kuullaan ja, ja ne hyväksytään komiksiossa ja tietysti neuvostossa myös. Haluaisin siksi toivottaa teille tosiaan rohkeutta ja onnea, mitä tulee tähän valtavaan tarkistusten määrään, jotka tietysti korostavat tämän mietinnön tärkeyttä. Olen samaa mieltä herra Vidal Quadrasin kanssa, kun hän sanoo, että meidän pitäisi myös väl, tai meidän pitäisi välttää sitä, että olisimme tällaisia etno, keskeisiä, eli emme lankeaisi sellaisiin ansoihin, joita neuvosto usein tekee, jo, joihin neuvosto usein lankeaa, emmekä myöskään saisi elätellä utopistisia visioita. Meidän pitää tietysti pitää tavoitteet hyvin korkealla, mitä tulee Euroopan unionin energiastrategiaan tulevan kymmenen vuoden aikana. Mitä tähän uuteen strategiaan energiastrategian tulee, niin senhän täytyy tietysti olla tai olla sijoittautua eräänlaiseen jatkumoon. Ja mitä tulee ennen kaikkea, jos ajatellaan nykyisen lainsäädännön heikkoutta, useat kollegat ovat maininneet jo sen, että meidän on tunnistettava menneet virheemme ja heikkoutemme, jotta voisimme esittää hyvin kunnianhimoisia tavoitteita, jotka voisivat olla energia-alalla Euroopan unionin strategia. Aivan kuten Lissabonin sopimuksessa on näistä sanottu. Kysymys on siitä, että edustetaan, edistetään energiaturvallisuutta ja samalla suojellaan ympäristöä ja taistellaan ilmastonmuutoksia vastaan. Jos olemme kaikki strategisista tavoitteista yhtä mieltä, joista puhun juuri Euroopan tasolla, niidenhän pitäisi yhdistää meitä, niin tästähän me voisimme saada aikaan sellaista, siis meidän täytyisi tietysti yrittää tosiaan seurata näitä tavoitteita, eli meidän politiikkamme täytyy toimia siten, että se edustaa sitä, että pikkuhiljaa etännymme fossiilisista polttoaineista, jätämme ne ja otamme huomattavasti paremmin huomioon ympäristöseikat. Mehän olemme hyväksyneet äskettäin paketin ja haluamme tietysti myös vahvistaa jakeluturvallisuutta ja vähentää riippuvuuttamme energiat tuotannosta, joka tulee kolmansista maista. Ja kysymys on tietysti siitä, että haluamme parantaa ja laajentaa yhteisön rahastoja, joiden tarkoitus on nimenomaan täyttää nämä strategiset tavoitteet, e, e, mitä tulee energia-alueeseen Euroopassa. Ja tietysti on annettava paikkansa tutkimukselle, ja uusille rahoitusvälineille, jotta voitaisiin niiden avulla rahoittaa sellaisia projekteja, jotka edistävät eurooppalaista projektia. Kysymys on tietysti infrastruktuurista. Puheenjohtaja Barrosohan on äskettäin puhunut siitä, että siitä niistä velvollisuuksista, joita meillä on energiahankkeessa ja ennen kaikkea siis nimenomaan mitä Euroopan strategioihin tulee, niin energiastrategia on osa tätä. Ja tietysti samalla on muistettava myös muutkin tärkeät painopistealueet strategiassamme. Ja ne on ilman muuta yhdistettävä siihen, että verkostoja nykyaikaistetaan, koska sähköverkostothan ovat todella perustavan tärkeitä, jotta voitaisiin niiden avulla mahdollistaa uusien energialähteiden käyttäminen ja älykkäiden verkkojen käyttäminen. Siis nämähän kaikki asiat mainitaan Rova Bobinskan mietinnössä. Ja ne varmasti kaikki voivat hyvin huomattavasti edistää meidän energiatavoitteiden täyttymistä. Haluaisin myös sanoa, että mitä sitten ulkoisiin tekijöihin tulee, jos ajatellaan koko energia-asiaa, tämähän on tietysti erittäin tärkeää. Ja parlamentin on tosiaan, parlamentillahan on mahdollisuus vaatia tai korostaa tätä asiaa huomattavasti enemmän kuin neuvostolla. Euroopan unionin on aloitettava esiintyä yhtenä rintamana, mitä tulee energia-asioihin kolmansien maiden suuntaan. Ja samalla meidän on tietysti edistettävä energialähteiden eriyttämistä ilman, että meillä olisi sisäistä kilpailua. Ajattelen esimerkiksi esimerkkiä. Mehän olemme yhtä mieltä siitä, että eteläinen käytävä on tärkeä. Meidän pitäisi yrittää edistää kaikkia niitä – hankkeita, jotka kuuluvat tähän, ja sitten ne hankkeet, jotka edistyvät kaikkein nopeammin, niin niitähän pitäisi seurata. Siis ei ole kysymys pelkästään siitä, että sanomme kyllä Nabukolle ja ei jollekin muille. Meidän pitää pyrkiä välttämään sisäistä kilpailua ja eihän meidän pidä tietysti joutua napitusten muiden maiden, kuten esimerkiksi Venäjän kanssa. Ei ole kysymys siitä, että me tosiaan menisimme silmät avoinna konfliktitilanteisiin. Ennen kaikkea tässä ajattelen Venäjää. Kiitos. Ja kollega Ulskog. Tack så mycket. Kiitos. Pyydän anteeksi, että tulin myöhään tänne kokoukseen, mutta haluaisin kiittää ensiksi Rova Kolos, Kolaska Bobinskaa erinomaisesta työstä, jota hän on tehnyt hyvin lyhyessä ajassa. Varjoesittelijänä sosiaalidemokraattisessa ryhmässä olen sitä mieltä, että on hyvät edellytykset sille, että voisimme tosiaan saada aikaan laajat kompromissit, jotka tietysti ovat aivan ratkaisevia sen suhteen, syntyykö tästä työstä jotain tuloksia. Jotkut tärkeimmät kohdat, joita mielestäni on käsitelty erittäin hyvin niissä, siinä ehdotuksessa, joka on käsillä nyt. Siis tässä on kysymys energiatehokkuudesta. On kysymys ilmastosta, on kysymys kestävän kehityksen näkökulmasta, kuluttajan näkökulmasta ja siitä, mitä kollegamme Weber kutsui sosiaaliseksi ulottuvuudeksi, koska energiatehokkuushan ei kuulosta kovinkaan jännältä, mutta samalla tietysti tiedämme, että on olemassa laajaa poliittista yksimielisyyttä sen ympärillä, että me tosiaan keskittyisimme energiatehokkuuteen, koska se antaa niin paljon. Ja hyvin paljon jo on saatu aikaan kaikissa Euroopan EUn jäsenvaltioissa. Mutta meidän on kuitenkin korostettava niitä jäsen, painostettava niitä jäsenvaltioita, jotka eivät tätä tehtävää pidä tarpeeksi, tai ota sitä tarpeeksi vakavasti, jotta ne voisivat parantaa suoritustaan, mitä energiatehokkuuteen tulee eikä vaadita liian mitään valtaisia investointejakaan tämän aikaansaamiseksi, koska pitäisi aloittaa siitä, mikä on kouriin tuntuvaa ja energiatehokkuus on mielestäni hyvin kouriin tuntuva selkeä ehdotus, ja joka varmasti tulee olemaan erittäin tärkeä. Mitä sitten tulee kestävyyteen, kestävyysnäkökulmaan ja ilmastoon – Siis ne, jotka puhuvat utopisista ainesosista tässä lopputuotteessa, niin toivon, että he eivät tarkoita sitä, että kaikki vanhat energialähteet ovat okei okay, ja kaikki se, mitä on uutta, on utopiaa. Koska silloin en usko, että me pääsemme yksimielisyyteen, koska on oltava pidempi aikaväli tässä strategisessa suunnitelmassa, koska muussa tapauksessa ei voida puhua edes strategiasta. Siksi on erittäin tärkeää, että emme juutu siihen tilanteeseen, jossa elämme tänään, vaan meidän on katsottava myös uusiutuvia energioita. Se, mikä 20 vuotta sitten oli utopia energia-alalla, on todellisuutta nykyään. Joten itse en pelkää sitä, että käytetään utopia-etikettiä tai leimataan jotkut asiat utopioiksi. Mielestäni on tärkeää, että emme juutu tähän tämän päivän tilanteeseen niin, että emme näe, mitä huomispäivänä on tehtävissä. Mitä eryttämiseen tulee, josta kollegamme puhui, mehän tarvitsemme tietysti enemmän energialähteitä, meidän pitää kokeilla uutta ja meidän on uskallettava panostaa uuteen kuluttajan näkökulma on myös yksi tärkeimmistä meille sosiaalidemokraattisessa ryhmässä, koska tässä on kysymys aina kilpailusta, siis kaikesta, aina kilpailutilanteesta lähtien näillä markkinoilla, koska on kysymys suuresta rahasta ja hyvin vähäisestä valvonnasta. Ja monet jäsenvaltiothan ovat melkein tällaisessa panttivankitilanteessa siksi, että ne eivät ole tarpeeksi voimakkaita neuvotellakseen hyviä sopimuksia joidenkin valtavien toimijoiden kanssa, jotka toimivat näillä markkinoilla. Ja se on mielestäni erittäin tärkeää. Siis meidän on yritettävä saada aikaan avoimuutta näillä markkinoilla niin, että ei voida käyttää rahoitusinstrumentteja siten, että kuluttajat jäsenvaltioissa ovat uhreja tai joutuvat näiden uhreiksi ne, jotka asuvat Euroopan niissä osissa, joissa on olemassa tiettyä energiaköyhyyttä tai tietyt ryhmät elävät energian suhteen köyhyydessä, on yritettävä katsoa, miten voitaisiin tätä jakaa ja solidaarisesti tukea toinen toisiaan. Mutta kuluttajaperspektiiviä Siis ei strategiaa ei voida tehdä ilman, että otetaan kuluttajaperspektiivi kunnolla mukaan. Mitä sitten tulee energiayhdistelmiin? En usko, että kannattaa tai pikemminkin olisi väärin strategiasuunnitelmassa kuvata sitä, miten jäsenvaltioiden pitäisi saada aikaan oma energiayhdistelmänsä, koska sillähän on kysymys siitä, että väen vängällä halutaan, kaivetaan esiin vastalauseita ja näin ollen ei koko strategiasuunnitelmaa voida edes toteuttaa. Jos katsomme keskustelua, jota nykyään käydään jäsenvaltioissamme, niin useinsahan maissa ydinvoima on kiista kysymys ja joidenkin maiden parlamentit ovat tosiaan hajautuneet ja keskustelu on hyvin kuumaa, joten olisi aivan väärin sälyttää tämä strategiasuunnitelma, tai rasittaa tätä strategiasuunnitelmaa siten, että tähän sanot, tässä sanottaisiin, että jäsenvaltioiden on saatava e- tai otettava enemmän ydinenergiaa, ja sitä emme ainakaan halua ehdottaa. Meillä on ydinvoima, meillä on monia muita energialajeja, meidän on pidettävä huolta siitä, että eriytyminen päättee siis, mutta energiayhdistelmistä jäsenvaltioiden on voitava päättää itse. Kiitos. Um, kollega. Kollega Hänen. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Minun mielestäni tämä on pikkuisen heppoista keskustelua. Halutaan luoda eurooppalainen sähkö markkina ja samalla uusi strategia. Ongelma on se, että kun tarkastelee pelkästään otsikkoa, niin eh, mikäli halutaan luoda eurooppalaiset sähkömarkkinat markkinat ja uusi strategia, niin tämä otsikko jo on hankala, koska kukaan kaikkiaan tietävät, että me olemme energiasta suhteen riippuvaisia se, lisäksi täällä halutaan luonnon lähte, luonnollisia lähteitä, kestäviä lähteitä ja meidän pitää pystyä työttämään kaikki uudet tai tarpeet ja sitten ilmaston lämpeneminen samaan, ta, samanaikaisesti ja öljyn loppuminen pikkuhiljaa ja niin poispäin. Minun mielestäni Euroopan unioni o, tulee epäonnistumaan kyllä energiaa pyrkimyksissään. Parlamentin enemmistö on pyrkinyt saamaan aikaan kilpailua ja myöskin tarkastellut hintakysymyksiä ja yksinkertaisesti. Mitä on tässä jäänyt käteen? Energia on kalliimpaa kuin ennen, vähemmän luotettavaa kuluttajien kannalta ja lisäksi hyvin paljon voittoa edelleenkin rahoitusmarkkinat koituu energiamarkkinoista. Mielestäni jäsenvaltioiden energiaperintöä on nyt tärvelty, tuhottu ilman, että on pystytty vastaamaan niihin haasteisiin, jotka energian saralla valitsemat. Tämä politiikka ei ole pelkästään loukkaus ihmisten älykkyydellä, vaan myöskin teollisuuden kannalta erittäin vaarallista toimintaa energian saantivarmuuden suhteen, erityisesti kun tarkastellaan ydinvoimaa. Lisäksi tämä johtaa siihen, että tässä tarjonta vain heikkenee ja sitten hinta nousee. Tai tämä on kaikkein pahinta. Halutaanko tätä jatkaa tätä noidan kehää? Ongelmana on se, että tässä se pidetään kiinni näistä vanhoista etuksista ja pahennetaan niitä entisestäänkin. Mitä sitten pitäisi tehdä? Nyt pitäisi kumota kaikki energian yhteismarkkinoita koskevat direktiivit alana integroidut yritykset pitäisi purkaa ja uudelleen kansallistaa, koska tarkoituksena tai taustana on erittäin voimakasta lobbausta, joka on kohdistunut komissioon. Tämä on johtanut tilanteeseen. Nyt halutaan myöskin luoda eurooppalainen virasto, joka vastaisi alana yhteistyöstä ja keskinäistämisestä. Ja Eurooppa pystyisi silloin puuttumaan energia-alan toimintaan. Ja vastaako tämä sitten kuluttajien tarpeita? Minä en ole tästä laisinkaan varma. Äh, herra Grübsch, toivottavasti ensin tämän oikein. President. Äh, Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kaksi elementtiä ovat minusta äärimmäisen arvokkaita tässä mietinnössä mietintö on varmasti hyvin hankala. Siinä avataan keskustelu energiapolitiikasta vuoteen 2020 asti. Tämä tehtävä on vaikea ja rouva professori on ottanut sen hoitaakseen. Mielestäni tämä on onnistunut työ, sitä täytyy korostaa ja onnittelen häntä siitä. Ensinnäkin Tämän kaiken perustanahan ovat yhteisvastuullisuutta koskevat määräykset energia-alalla, jotka sisältyvät Lissabonin sopimukseen ja energiaperuskirjaan. Ja hän, rouva Kolarska-Bobinska, on korostanut sitä, että energia-alan on palveltava ennen kaikkea kansalaista, kuluttajaa. Ja kun kansalainen ajattelee energiaa. Hän on erityisen kiinnostunut tästä. Hän osoittaa myös ymmärrystä ja on kiinnostunut niistä toimenpiteistä, joihin Euroopan unionin toimielimet ryhtyvät. Nämä ovat seikkoja, jotka koskettavat suoraan kansalaisten ja kuluttajien elämää, kukkaroa, toimintaa, eli Tämä on yksi niistä selkeästi tuntuvista esimerkeistä, joita Euroopan parlamentista kansalaisten suuntaan voidaan antaa. Haluaisin huomauttaa, että tämä eriyttäminen, jota energialähteiden suhteen ajetaan, mutta myös näiden suoritusten ja toimitusten suunta Kyse oli siis Nabukko-putkesta ja myös LNG-terminaalien rakentamisesta, nesteytetystä maakaasusta ja sen terminaaleista. Kaikki tämä on erityisen tärkeää ja tämä on myös suuntaantavaa tulevan keskustelun kannalta sellaisten tapahtumien suhteen, joita tullaan näkemään maailman luokan mittakaavassa. Kiitän teitä siitä, että olette ottanut esille yksittäisten jäsenvaltioiden tunnuspiirteet. Toiset tukevat ja tukeutuvat kivihiileen, toiset taas ydinenergiaan. Ei yksi eikä toinenkaan energianlähde ole yleisesti tuettu koko Euroopan mittakaavassa. Eikä ole myöskään niin, että että yksikään näistä olisi täysin kritiikitön. Sen osoittavat myös keskustelut, joita tässäkin valiokunnassa on käyty. Energialähteiden muuntamisen prosessi, ennen kaikkea sähköenergian osalta, pitää saada tietyn ajan puitteissa tehtäväksi. Siihen on varattava sen verran aikaa, että saadaan myös yhteiskunnallinen hyväksyntä sen tueksi. Olen samaa mieltä herra Vidal Quadrasin kanssa. Pitäisi pohtia sitä, eikö tässä mietinnössä, joka on tavallaan prognostinen mietintö, eikö tulisi luopua sellaisista tarkistuksista, jotka, miten sen nyt sanoisin, jotka ovat ähm, ehkä liian optimistisia. Herra Vidal Quadras puhui utopistisista tarkistuksista, en nyt ehkä muotoilisi sitä niin, mutta ehkä pitäisi unohtaa sellaiset tarkistukset, jotka edustavat vain yhtä näkökulmaa. Uskoisin, että se helpottaisi rouva Kolarska-Bobinskan työtä. Ja viime kädessähän tietysti on saatava aikaan yhteisön energiapolitiikkaa. Haluan korostaa, että mietinnössä on juuri oikea ajankohta korostaa tätä kaikkea myönteisesti. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta tämän työn eh, tulokset viime kädessä ilmentävät tasapainoisesti kaikkia näkemyksiä ja minä onnittelen rouva Kolarska Bobinska. Kiitoksia. Saanko antaa rouva Kolarska Bobinskalle vielä lyhyesti puheenvuoron? Mm. E, Kiitoksia aivan lyhyesti vain. Minä katson, että meidän tämänpäiväinen keskustelumme on ollut erittäin laadukasta, erittäin arvokasta. Ei mulle puhunut niinkään paljon, paljon strategista tavoitteista ja energianäkymistä näkymistä unionin tasolla vaan pikemminkin meillä nyt on komission kertomus edessämme. Kertomus on sinänsä ihan hyvä. Siinä käsitellään neljää viittä tärkeintä tavoitetta. Ja kun keskustelemme tulevasta energiaa, politiikasta voimme keskittyä näihin. Olen samaa mieltä niiden kollegoiden kanssa, jotka totesivat, että mikäli kaikki olemme samaa mieltä, niin tämä on erittäin hyvä asia. Meidän täytyy päästä uusien, niin me täytyy päästä eteenpäin ilman, että törmäämme uusiin esteisiin. Siksi meidän kannattaa toimia yhtenäisenä rintamana. Meillä on Lissabonin sopimus ja meidän täytyy keskusteluiden avulla osoittaa huolimatta siitä, mitä puolueryhmää tai pyrkantaa edustamme, meidän täytyy osoittaa, että me pyrimme yhteiseen energiapolitiikkaan. Pyrimme sitä kehittämään ja rakentamaan. Uskon, että tämä päivän keskustelu osoittaa, että juuri näin on. Mietintö luonnos tulee loppujen lopuksi olemaan kompromissi. Se tulee olemaan tulosta yhteisestä työstämme. Tässä luonnoksessa Kyse ei ole pelkästään energiasolidarisuudesta, vaan niin ikään kuluttajien etuja halutaan pitää silmi, silmällä kompromissin yhteydessä. Kompromissia työstetään vielä. Olen varma, että niillä tulee olemaan merkitystä. Mitä ydinvoimaan tulee, Tässä tarvitaan jonkinlaista yhdistelmän ratkaisua. Toivottavasti pääsemme tässä kompromissiin. Kollegat ovat todenneet, että meillä on Euroopassa erilaisia tilanteita ydinvoiman osalta eri jäsenvaltioissa. Ja nämä erilaiset näkemykset täytyy ottaa huomioon. Olemassa joitakin maita, jotka vain hitaasti, pikkuhiljaa ovat luopumassa hiilestä energialähteenä. Joten tämä energiamiksi kysymys on erittäin tärkeä seikka tässä keskustelussa. Haluaisin myöskin painottaa sitä, että energiapolitiikan ulkoiset raamit ovat olemassa. Komissio on esittänyt ajatukseni, jota olen itse kehittänyt eteenpäin. Haluamme nyt päästä tavoitteisiin, joihin aiemmin ei ole päästy. Haluamme synergiaa sisäisen EUn politiikan ja toisaalta ulkoisen energiapolitiikan välille. Mikäli me, me haluamme rakentaa yhteisiä verkkoja, verkostoja, haluamme rakentaa yhteiset markkinat, silloin meidän täytyy entistäkin enemmän painottaa tätä ulkoista ulottuvuutta. Me tulemme jatkamaan yhteistyötämme vielä Kiitoksia kuitenkin toistaiseksi kaikesta näistä huomioista ja keskustelusta. Niistä on kovin paljon hyötyä. Kiitos. Kiitokset yhtä lailla, mutta huomauttaisin, että tämä on nyt ensinnäkin kestänyt hiukan pitempään. Ja meidän on siis vähän joudutettava tätä toisekseen. Pyytäisin, että saisin itsekin tehdä vielä parisen huomautusta, sillä kollega Thomas, joka valitettavasti joutuu poistamaan, otti tämän minun suhteeni nimeltä esille ja siksi minun on vähän asiaa käsiteltävä. Tarkistuksessani ei ole kyse siitä, että viivästyttäisiin kilpailun kehittämistä. Se on väärinkäsitys. Sen sijaan on kyse siitä, koska on oikea ajankohta tutkia ja tarkistaa, miten tilanne on muuttunut ja minulla on sellainen kokemus ja muutamilla muillakin täällä, että edellisessä sisämarkkinapaketissa meillä oli sellaiset asiakirjat, jotka eivät ottaneet uutta tilannetta lainkaan huomioon. On hyvä ensin vähän tarkastella, mitä täällä on päätetty, sitten katsoa, mikä se todellisuus on ja sitten tehdä tutkimus. Eli 2011-2012 on määrä ensin saada täytäntöön pano jäsenvaltiossa, joten tuskin 2012 vielä voidaan sanoa, mikä sen tulos on se ei ole mikään kunnollinen arviointi. On odotettava todellisuuden toteutumista ensin pari vuotta ennen kuin lähdetään vetämään uusia johtopäätöksiä. Siis jos halutaan toimia nopeasti, niin valitettavasti silloin, jos halutaan toimia asiallisesti, joudutaan ottamaan tämäkin huomioon. Meillä oli viime kerralla tästä kova keskustelu, oliko meillä kunnolliset perustat. Meillä oli varsinainen kiista tästä myös komission kanssa. Ja vielä toinen huomautus asian selvittämiseksi. Uskon, että kaikki ne, jotka ottivat kantaa ydinenergian ähm, suhteen, eivät suinkaan halua rouva Ulfskog määrätä, että kaikkien jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ydinvoima. Yhtä vähän me haluamme lähteä määräämään, haluavatko jäsenvaltiot, saavatko ne käyttää hiiltä tai uusiutuvia energiamuotoja tai oikeastaan sen kohdallahan me saamme niin määrätä. Se on ainoa, missä niin voidaan tehdä. Se on vähän hankala kysymys, mutta ydinvoiman kohdalla minun mielestäni, kollega Svoboda sanoi sen aivan oikein, voidaan puhua vain siitä, että me mahdollistamme sen, että jäsenvaltiot saavat sitä käyttää. Se on yksi vaihtoehdoista. Siitähän parlamentti on jo jokin aika sitten päättänyt. Ei siis minkäänlaista määräystä. Se on aivan oikein. Eh, kollega Svobodakin tämän näin totesi. Hän haluaa olla asiasta samoilla linjoilla. Eli pöytäkirjat on hyväksytty ja nyt siirrytään kohtaan viisi, esityslistan kohtaan viisi. Kyseessä on yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun direktiivin tarkistaminen ja markkinavalvonta. Ja kollega Lara Komi saa tästä puheenvuoron. Hän on joutunut odottamaan varsin pitkään. No, no, eccomi. Grazie, presidente. Eh, inizia così oggi. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia, puheenjohtaja. Me olemme keskustelleet tästä omalla mietinnöstä joka on tullut IMKO-valiokunnasta. Kyse on yleisestä tuoteturvallisuudesta. Tänään meillä on nyt mahdollisuus keskustella asiasta ensimmäistä kertaa. Nyt voin esitellä ehkä tämän mietinnön tai tämän asian yleiset suuntaviivat. 95 kautta 2001 direktiivi piti pistää täytäntöön vuonna 2004 Tammikuussa 2009 komissio antoi tiedonannon, joka liittyy direktiivin uudenaikaistamiseen ja ajantasaistamiseen. Lisäksi sinä annettiin tilannekatsaus ja analysoitiin esimerkiksi periaatteellisia pääsiäisiä vaikeuksia, jotka liittyvät direktiivin täytäntöönpanoon jäsenvaltioissa. Tämä, tässä mahdollistettiin tiettyä liikkuva, liikumanvaraa jäsenvaltioille tiettyjä tietty liikkumavara, joten sitä ei tarvinnut pistää täytäntöön täysin harmonisesti kaikissa sen valtioissa. Direktiivin täytäntöönpanon myötä on ilmaantunut joitakin ongelmia. Esimerkiksi mitä täytäntöönpanon tai tulee silloin, kun on kyse tiettyjen tuotteiden turvallisuudesta tai mikäli tuotteessa esiintyy ongelmia. Ratifiointi kysymys on edistynyt ja markkinoilla on tapahtunut paljon kehitystä tämän jälkeen ja komissio on sitten järjestänyt kuulemisia tarkastelekseen, onko soveliasta nyt sitten ryhtyä uudistamaan direktiiviä. Artikla 40 tässä direktiivissä toteaa, että komissio antaa kertomuksen syyskuun 2013 mennessä markkinoiden toimivuudesta. Haluaisin kertoa teille ongelmaisista seikoista, jotka tähän mietintöön liittyvät Ensinnäkin kriteeri, jonka pohjalta voidaan määritellä, onko tuote turvallinen vai ei, artikla 3 tässä direktiivissä toteaa, kuinka voidaan määritellä, onko tuote turvallinen vai ei. Tässä on esimerkiksi jäljitettävyys yhtenä kriteerinä. Uskoakseni tämä on täysin sovelias kriteeri. Ei sitä voi luopua. Direkti todetaan, että myöskin artiklassa 5 yleiset velvollisuudet toimittaa tietoa ostajalle. Tämä on täysin tarpeellista myöskin. Ja jäljitettävyys aina tuotteen alkulähteelle saakka täytyy varmistaa, koska tämä mahdollistaa sen, että voidaan saada selville, kuka tuotteen on valmistanut ja tuotantoprosessi voidaan jäljittää myöskin. Tämä on tärkeää tietoa kuluttajankin kannalta. Sitten artikla 11 direktiivissä, jossa määritellään jäsenvaltioiden velvollisuudet ilmoittaa komissiolle ongelmatapauksista ja niistä toimista, joilla on pyritty rajoittamaan tai estämään tällaisten tuotteiden tuomista markkinoille, joita pidetään vaarallisina. Sitten neljäs seikka, joka niin ikään on nähdäkseni tärkeä, liittyy menettelyyn, joka täytyy pistää komission puolella täytäntöön silloin, kun tuotteiden markkinoille on tullut vaarallisia tuotteita, jotka ovat terveydelle. Artikla 13 tähän liittyy. Tilanne vaihtelee tämänkin asian suhteen sen valtiossa. Direktiivin ajanmukaistaminen olisi ehdottoman tarpeellista. Lisäksi pitäisi määritellä ratkaisut, joita voitaisiin pitää yhteisen ratkaisuina. Komission ja jäsenvaltioiden täytyy työstää näitä toimintasuunnitelmia tai toimia, joihin täytyy ryhtyä Minun tarkoitukseni, tarkoitukseni on tehdä työtä juuri tässä valossa. Direktiivi tuo mukana myöskin markkinoiden valvontajärjestelmän RAPEXin, joka pyrkii vahvistamaan, jota pitää pyrkiä vahvistamaan, koska se on erittäin hyvä instrumentti, hyvä väline, jota kuluttaja voi käyttää hyväkseen, mikäli haluat esimerkiksi tehdä valituksen. Teollisuuskin voi sitä käyttää hyväkseen, koska mahdollistaa sen, että tuotteista saadaan turvallisempia ja mikäli tuotteet ovat turvallisia, voidaan ottaa toimiin. Ja myöskin normalisaatio, normitusjärjestelmä. Komissio edellyttää valmistajilta tiettyjen normien kunnioittamista. Tänä päivänä IMCO valiokunta jossa olen varjoesittelijänä, kävi keskustelua samaisesta asiasta, joka liittyy normeihin. Ja tämä mahdollisti se, sen, että pystyin jo silloin tekemään jotakin ehdotuksia komissiolle tiettyjen menetelmien parantamiseksi normien osalta. Näillä pitäisi olla myönteistä vaikutusta tähän direktiiviin. Ja tämä yleisesti ottaen parantaisi tuotteiden turvallisuutta. Niin ikään haluaisin kertoa jotakin pohdintoja muutoin. Meidän pitäisi pyrkiä välttymään päällekkäisyyksiltä, koska tämä on kaikkein suurin riski. Ehkä tekstin ei pitäisi mennä päällekkäin muiden lainsäädäntötekstien kanssa. Tämä menee osittain samalle alalle kuin esimerkiksi leluja koskeva direktiivi. Tavallaan nämä menevät päällekkäin yleisen tuoteturvallisuusdirektiivin ja muiden direktiivien tai lainsäädäntötekstien soveltamisalat tai niin kattama ala menee päällekkäin, joten täytyy varmistaa, että tekstit kulkevat hyvin käsi kädessä ja vastaavat toisiaan ja pyrkivät yksinkertaistamiseen sen sijaan, että olisi päällekkäisyyttä. Ja täytyy myöskin pohtia pk-yritysten asemaa. Pk-yrityksillä täytyy olla mahdollisuus tuottaa myöskin tavaroita, jotka ovat turvallisia ilman, että tästä tulee suurempia ongelmia ja ilman, että syntyy kohtuuttomia kustannuksia, kun halutaan varmistaa tuotteiden tai valmisteiden turvallisuus. Toinen elementti, joka kannattaa mainita, on tarve luoda homogeenisempää lainsäädäntöä, yhtenäisempää lainsäädäntöä. Voisin ehkä päättää puheenvuoroni tähän. Pyrin puhumaan hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi vain. Etenkin kuin edellisen kohdan käsittely kesti niin pitkään, mutta mielelläni kyllä vastaan kysymyksiin ja olen valmis keskustelemaan teidän ja varjoesittelyjen kanssa – ja mielelläni kuulisin kommentteja sen suhteen, miten voisin vielä pyrkiä parantamaan tilannetta, jotta tuotteiden turvallisuus paranee. Sydämelliset kiitokset. Kiitos myös siitä, että autoitte meitä hoitamaan tämän hiukan nopeammin. Kollega Bytikhoffa. Kiitoksia puheenjohtaja. Varjoesittelijänä oman ryhmäni nimissä halusin mainita vain joitakin harvoja kohtia. Meidän näkökulmastamme on kyse ennen kaikkea viidestä eri seikasta, Ensinnäkin on kysyttävä, miksi markkinavalvonta ei ole toiminut ja mistä se johtuu, minkä vuoksi näin on ja mitä voidaan tehdä tilanteen parantamiseksi. Toisekseen kannatamme sitä, että on riippumaton kolmannen osapuolen tekemä sertifiointi, Kolmannekseen kyse on paremmasta tuotteiden seurattavuudesta ja menettelyjen seurattavuudesta ennen kaikkea vaarallisten tuotteiden kohdalla. Neljännekseen meidän näkökulmastamme on paljon saatavissa siitä yhteisestä lausunnosta, jonka AMEC ja IPUC ovat julkaisseet esimerkiksi koskien sitä, miten voidaan toimia nopeammin, kun on kyse terveys- ja turvallisuusriskeistä ja miten voidaan estää se, että standardointimenettelyt vievät liian paljon aikaa viidennekseen, mitä olemme voineet käsitellä jo standardointikysymyksen yhteydessä. Me kannattaisimme sitä, että saataisiin jonkinlainen nopea menettely, fast track procedure, jotta tällaiset aikajaksot lyhenisivät. Kiitoksia. Sydämelliset kiitokset. Onko komissiosta vielä joku, joka haluaa selittää asiaa hiukan hyvä? me voimme siis päättää tämän neuvottelun ja voimme ottaa esille seuraavan esityslistan kohdan, jos teille sopii. Nimittäin in, yleismaailmalliset ja Euroopan tason innovatiiviset rahoitusratkaisut, josta vastaa kollega Mari Nesku. Annan puheenvuoron hänelle välittömästi. Teidän vuoronne. Thank you, president. Kiitos puheenjohtaja. Komissio ehdottaa listaa kolmea aluetta, jolla olisi löydettävä innovatiivia rahoitusratkaisuja. Ilmastonmuutos, kehitysapu ja rahoitustuki. Siis täytyy yrittää tällä tavoin varmistaa rahoituksellinen vakuus ja antaa samalla impulseja kannustaa talouskasvua. Siis sellaiset toimet, jotka pelkästään varmistaisivat rahoitusvakuuden, häiritsevät tätä toimintaa pitkällä aikavälillä. On tarkoitus yrittää saada aikaan esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen vähennys keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Ja samalla on yritettävä saada aikaan erilaisia rahoituskannustimia ja niiden avulla yrittää hiilidioksidipäästöjä vähentää. Me olemme kaikki Euroopassa kokeneet taloudellisen kriisin ja yksi ratkaisuhan olisi se, että nykyinen energiakriisi ratkaistaisiin. Mitä tulee esimerkiksi energiatehokkuuteen, se, että löydettäisiin erilaisia rahoitusratkaisuja ja investoitaisiin niitä infrastruktuurin kehittämiseen, se voisi olla yksi vaihtoehto. Forme divergente eh, de taxe de carbon in statele membre ar put... Mitä tulee sitten hiiliverotu, hiilin verotukseen eri jäsenvaltioissa, tietysti voisi, ne tietysti voisivat häiritä kilpailutilannetta eri jäsenvaltioissa. Komission on yritettävä löytää välineitä, jolla voitaisiin, hiilidioksi, tai voitaisiin hiiltä verottaa. Yksi osa tuloista, joita verotuksesta voitaisiin saada – joka olisi ilmaston myönteinen, sitä hän pitäisi käyttää tosiaan sellaisiin toimiin, joilla vähennetään päästöjä ja parannetaan energiarakenteita yleisesti ottaen. Komission on yritettävä esimerkiksi katsoa sitä, millä tavalla ei-sidottuja määrärahoja voitaisiin unionissa käyttää, mitä energiavajeeseen tulee. Mitä sitten tulee maksusiirtojen, rahasiirtojen verottamiseen tai maksuun, niin nehän eivät tietenkään saa estää sitä, että haitata maksuliikennettä. Olen sitä mieltä, että meidän pitää myös tehdä ehdotuksia siitä, millä tavalla voitaisiin käyttää euroobligaatioita, niin kutsuttuja eurobondseja. Kiitoksia kollega sieltä. Rode ensimmäisenä. Kiitoksia. Yleisesti ottaen minä tuen Marineskun lähestymistapaa. Se on hyvin tasapainoinen ja ottaa huomioon hiiliveron herkät piirteet. En vastusta perusperiaatetta käyttää verojärjestelmää, jotta siirryttäisiin ei-fossiilisiin polttoaineisiin, mutta minusta meidän pitäisi tunnustaa asiaan liittyvät kilpailuseikat – sellaiset, jotka liittyvät hiiliveron. Ja olen myös sitä mieltä, että meidän pitäisi tunnustaa se, että verojen antamien tulojen korvamerkitseminen ei pelkästään synnytä aivan uutta periaatetta, vaan on myös hyvin ongelmallinen lähestymistapa – Minusta olisi hyvin, hyvin hankalaa saada tämä neuvostossa läpi, että pitäisi jollakin lailla korvamerkitä tiettyjen verojen muodossa saatu tulo erityisiin eh, tarkoituksiin. Lopuksi haluaisin vielä kommentoida tätä taloudellista vakautta ja rahoitusta, tarvetta saada uusia varoja. Nämä kaksi seikkaa eivät millään tapaa liity toisiinsa. Ne ovat täysin eri välineitä, joita käytetään, kun puhutaan rahoitusvakaudesta ja siitä, miten voidaan löytää lisää varoja. En usko, että nämä kaksi asiaa tulisi mainita samassa asiakirjassa. Kiitoksia. Miss Ford, excuse me. Ford. Kiitoksia. Kiitoksia, että saan puhua tästä aiheesta. Kuten tiedätte, olen myöskin talousasioiden valiokunnan jäsen. Katson, että tämä on minun tapani auttaa valiokuntaa. Voin kertoa teille, mitä Talousvaliokunnassa on keskusteltu innovatiivisesta rahoituksesta esimerkiksi. Euroopassa on suuria rahoitustarpeita 2020 strategian osalta. Infrastruktuuri, rahoitus tarvitaan energia-alalla, mutta niin ikään digitaalitalouden alalla. Ja myöskin tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaan tarvitaan lisää rahaa. Olen itse entinen budjetti ja finanssialan asiantuntija. Olen usein onnistunut yhdistämään julkista ja yksityistä rahaa, joskus innovatiivisellakin tavalla, niin että on voitu rahoittaa infrastruktuuria ja tehdä muitakin investointeja. Minun on tästä kokemusta. Eilen Ekon valiokunta järjesti kuulemisen Euroopan investointipankin kanssa. Tuossa yhteydessä kuulemme hieman enemmän siitä, mitä mieltä komissio on euro bond-osakkeesta tai eurojoukkovelkakirjoista. Tämä liittyy myöskin Baroson puheenvuoroon. En nyt kerro tästä yksityiskohtaisemmin, mutta meille kuultiin, että EIP pohtii yhdessä komission kanssa tulevia toimia. Niitä sen sijaan, että EUn päädytöisi alle yhden prosentin tasoa, käytettäisiin jopa 10-20 prosenttia rahoitusvälineiden kautta ja todettiin, että kuinka infrastruktuuriprojekteja voitaisiin rahoittaa esimerkiksi erityiskulkuneuvoja varten, niin että EP käyttäisi julkista rahaa mahdollisesti jonkinlaisen pääomana antamiseksi niin, että yksityiset ja rahoittajat niiden kautta mukana näihin rahastoihin. Minä tiedän, näen, kuinka paljon tällaista, miten hyödyllistä tällainen olisi, mikäli julkista ja yksityistä rahaa yhdistettäisiin, mutta voin varoittaa teitä siitä, että rahoituslähteet, rahoitusvälineiden osalta on vaarana se, että niitä käytetään väärin hyväksi. Väärinkäytetään ja juuri tämä oli pankkikriisin taustalla. Meidän täytyy olla hyvin huolellisia varovaisia mikäli luomme tällaisia rakenteita, koska tämä saattaa kannustaa julkisia, vaikka samalla voidaankin kannustaa julkisia yksityisiä sijoittajia, niin siitä huolimatta kaiken täytyy olla kunnolla valvonnassa. Aion tehdä tarkistuksen, jossa todetaan, että tätäkin kysymystä täytyy pohtia, mutta samalla täytyy varmistaa, että tällaiset rakenteet ovat täysin avoimia. Niitä on helppo seurata. Niillä on suuntaviivoja, riskihallinta, altistumistaso, ja demokraattinen tili ja vastuuvelvollisuus, kaikki nämä täytyy varmistaa. Minua hämmästytti, niin varmaan teitäkin, kun näin EIPn kertomuksen siitä, kuinka paljon asiasta on keskusteltu ilman, että parlamentti on ollut nähdäkseni minun mielestäni millään tavalla mukana. Parlamentti ei ole kuultu. Tässä on kokonainen osa-alue, joka koskettaa ei pelkästään energiaa, vaan muitakin infrastruktuureja jonka suhteen meidän täytyy ryhtyä toimeen. Meidän täytyy päästä mukaan tähän keskusteluun. Tämä saattaa olla potentiaalisesti hyvinkin kiehtova keskustelua. Täytyy kuulla myöskin tietystikin tämän teollisuuden alan omia näkemyksiä. Entä sitten hiililuotot? Monet jäsenvaltiot lukun mukaan luottana omani tukee energiaa tai pikemminkin hiiliveroa, mutta emme tue tätä Euroopan tasolla. Parhaita käytänteitä voidaan verrata rajat ylitse rajat ylittävällä tavalla ilman, että EU ryhtyy tässä aloitteelliseksi. Minulla olisi muutama ehdotus tästäkin. No niin, täällä on vielä neljä puheenvuoropyyntöä. Voitteko kaikki yrittää puhua lyhyesti ja ytimekkäästi, koska haluamme saada hoidettua nuo muutkin kohdat. Herra Jardot seuraavana. Merci, monsieur le président, et félicitations. Kiitos puheenjohtaja onnittelut kollega Marineskulle tästä mietintöluonnoksesta joitakin kommentteja. Me tuemme tietysti esittelijää, kun hän sanoo, että pitää laajentaa hiilin verotusta, yrittää maksimoida koordinointia Eurooppa-tasolla, mitä hiilen verotukseen tulee. On löydettävä hyvä tasapaino koordinoinnin ja harmonisoinnin välillä. Se tietysti on yksi tavoite, millään tavalla estää jäsenvaltioita jatkamasta siis me voimme todella saada aikaan harmonisointi Eurooppa-tasolla, jos joku jäsenvaltio tekee tästä aloitteen. Mitä tulee sitten direktiivin tarkistukseen, siis energiaveroon, niin tässäkin on sellainen väline, kun hieman esimerkiksi hienosäädetään energiaa, mitä tulee esimerkiksi hiiliosuuteen, ja voidaan tässäkin löytää varmasti rahoituskeinoja – mitä sitten TS-verkkoihin tulee, niin on olemassa eurooppalainen sitoumus siitä, että 50 prosenttia olisi siis käytettäisiin nimenomaan ilmastonmuutoksen torjumiseen. Päästökauppaan tulee. Mehän haluamme tai olemme sitä mieltä, että mitä tulee nykyiseen järjestelmään, joka on ilmainen, niin se ei ole tarpeeksi tehokas. Mitä siis on kysymys sellaista teollisuuksista, jotka ovat tällaisia riskiteollisuuksia, mitä hiilipäästöihin tulee. Jos ajatellaan erilaisia elementtejä, niin tai sellaisia järjestelmiä, joilla voitaisiin suojella eurooppalaisia yrityksiä, joilla on, jotka ovat vaarassa silloin, kun puhutaan Euroopasta ja ilmastonmuutoksesta. Voisin tietysti innovatiivisiin rahoitusratkaisuihin lisätä esimerkiksi erilaiset tukiaiset fossiilisille polttoaineille. Tämä rahoitus pitäisi mielestäni lakkauttaa ja sehän, tietysti, siitä, sehän on tietysti yksi rahoituslähde. On hyvä asia, että Eurooppa aikoo integroitua kiintiömarkkinoihin ja tällä tavalla voidaan tietysti, mitä tulee päästökauppaan tai sitten kansainvälisiin sopimuksiin, voitaisiin integroida tietysti merikuljetukset ja sekin tietysti antaisi mahdollisuuden saada lisää rahoitusta. Kiitos ja aiomme tehdä tarkistuksia, jotka menevät tähän suuntaan. Seuraavana kollega Patar. tänan arvamuse koostajat heade ettepanekute eest ja nõustun suurema osa ettepanekutega, aga mul on ka mõned ettepanekud omalt poolt. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on myös joitakin omia ehdotuksiani. Meidän puolueemme on keskustellut tästä hiiliverosta ja henkilökohtaisesti olen vakuuttunut siitä, että komission pitäisi analysoida tällaisen veron vaikutus ja sitten tehdä asiasta ehdotus tämä päästökauppajärjestelmä ja hiilivero eivät sulje toisiaan pois, vaan täydentävät toisiaan. Me muistamme kaikki, että vuonna 2008 hyväksytty ilmastopaketti sisältää myös taakanjaon ja kaikki jäsenvaltiot ovat sen puitteissa ottaneet itselleen sitoumuksen. Tästä syystä uskon, että Euroopan laajuinen hiilivero voisi auttaa jäsenvaltioita täyttämään nämä sitoumukset, jos meillä on koordinoitu EUn lähestymistapa ja jonkinlainen vaiheittainen eh, saastuttaja maksaa periaatteen käyttöönotto voisi vastaisuudessa auttaa meitä muiden verojen laskemisessa ja työkustannusten alentamisessa. Se puolestaan lisäisi EUn kilpailukykyä. Olen myös lausunnon laatijan kanssa samaa mieltä siitä, että meidän on keskityttävä koordinoituun lähestymistapaan, koska se on unionin kannalta kaikkein hyödyllisin. Mutta me emme saa rangaista niitä jäsenvaltioita, jotka ovat käynnistäneet jo omat aloitteensa. Minä aion tehdä joitakin tarkistuksia esimerkiksi eurooppalaisista vihreistä joukkovelkakirjalainoista joilla pyritään ratkaisemaan tiettyjä erityisongelmia. Meidän on myös analysoitava ajatusta eurooppalaisista vihreistä pankeista. On muitakin ajateltavia ideoita, jotka voisivat helpottaa ja auttaa meitä innovatiivisessa rahoituksessa. Kiitoksia. Kelly. Kollega Kelly. Thank you, Mr. Chair. Firstly, Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin toteaisin, ja olen valiokunnan varajäsen, joten kiitän, että ylipäänsä saan puheenvuoron. Minun pitäisi olla kyllä jäsen täällä ja toivottavasti mahdollisimman pian olemmekin täysimääräinen jäsen. Haluaisin kiittää kollegaani Mari Neskua hänen mietinnöstään ja kommenteistaan. Hän puhui erittäin järkevästi. Ja avainsana on innovatiivinen. Asioita ei voida hoitaa samaa rataa kuin ennenkin ja toivoa sitten, että tulokset että Uusia toimia tarvii, täytyy ottaa käyttöön. Ensinnäkin täytyy saada jäsenvaltiot vakuutuneeksi ja kansalaiset niin ikään siitä, että on tarpeellista lisätä rahoitusta, Euroopan unionin toimien rahoitusta. Monet toimet ovat sellaisia, että kaikki tukevat näitä toimia, esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitseminen, uusiutua energia, ja kun otetaan huomioon lama ja se, mitä on laman yhteydessä otettu opiksi, pankki, vakuutusala, markkinaviranomaiset, kaikki nämä täytyy saada kuntoon, kaikki nämä asiat. Mutta viestin täytyy olla täysin selkeä. Haluamme tai katsomme, että 1,02 prosenttia Euroopan PKTLstä eivät mahdollista sen, että pystyisimme kaikki nämä toimet hoitamaan. Eh, Marinesku esitti jotakin ajatuksia siitä, miten saataisiin asioita edistymään. Tällainen eurooppalainen joukkovelkakirja voisi olla yksi mahdollisuus näinä vaikeina aikoina. Toivon, että koko tämä prosessi ja sen tausta, pohdinnat ja sen kehittäminen saataisiin hyvin nopeasti käyntiin. Danke. Kollega Rybich. Kiitoksia kollega Rybich. Kiitokset puheenjohtaja. Rahoitus on näinä aikoina hyvin tärkeä väline. Haluaisinkin kiittää Marineskua, koska mielestäni tässä on saatu oleellinen tärkeä lausunto sanottua ääneen. Ennen kaikkea hiilidioksidihuutokaupan osalta on toimittava sen puolesta, että huutokaupan tulos sijoitetaan sinne, missä tavoite voidaan saavuttaa. Ja huutokauppahan koskee ensisijaisesti teollisuutta ja ei siksi juurikaan vaikuta edistäen kilpailukykyyn, joten on tärkeää saada hiilidioksidiverotus loppukäyttäjien kohdalla huomioitua koska näinhän me maksamme oikeastaan kaikille kanssakilpailijoillemme Euroopan ulkopuolella. Pitäisi saada meidän teollisuutemme kilpailukykyisemmäksi. Minä ennemminkin vähentäisin hiilidioksidihuutokauppaa ja ottaisin käyttöön matalan hiiliveron. Tästä olisi se etu, että Eurooppa olisi kilpailukykyisempi ja muut maksaisivat yhtä lailla. Toinen seikka luonnollisesti myös tuo finanssitransaktiovero silloin, kun on kyse suurista summista, jotka asetetaan markkinoille pitkällä aikavälillä ilman vakuuksia, pitäisi pohtia, miten tämä toiminta voi vastaisuudessa olla avoimempaa, miten voidaan periä pieni maksu eurooppalaisella tasolla. Se voisi auttaa myös vakauttamaan markkinoita. Kiitoksia. Kiitos ja grostet. Kiitos. Huomenna aiomme puhua eurooppalaisesta teollisuuspolitiikasta ja ilman muuta meidän on silloin sitten puhuttava rahoituksesta ja innovoivasta rahoituksesta, joka on tämän päivän aihe ja se on erittäin tärkeä, koska tiedämme, että Euroopan budjetti ei kasva ja se ei ainakaan kasva lähitulevaisuudessa tai ennakoitavassa tulevaisuudessa ja siksi meidän on yritettävä tunnistaa painopistealueet ja meidän pitää olla myös innovoivia, mitä rahoitukseen tulee. Oltava johdonmukaisia ja sehän tietysti on itse asiassa tässä mietinnön ehdotuksessakin sisäisesti. Ei tietenkään voida lähteä kansainväliselle taso, kansalliselle tasolle, eihän voida puhua eurooppalaisesta talouspolitiikasta, jollei myös voida sopia rahoituskeinomenetelmistä. Mutta joka tapauksessa on vahvistettava Euroopan talouden kilpailukykyä ja hankkeet. Ja mitä tulee esimerkiksi hiilen verotukseen, tämähän tietysti on erittäin äly, älykästä. On yritettävä jollain tavalla pakottaa komissio tekemään meille tästä ehdotuksia. Me jos emme pysty tähän, niin silloin meidän oltava saatava aikaan äh, vastavuoroista politiikkaa. Siis mitä tulee hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, niin se tietysti vaikuttaa ja silloin näiden toimien täytyy olla sellaisia, joista tehdään sopimuksia maailman tasolla. Jos Eurooppa on ainoa, joka tekee näitä päätöksiä, niin silloin me äh, luomme itsellemme taloudessa kilpailu kyvyn suhteen vaikeuksia. Siis meillä täytyy olla sellainen, täytyy olla yksi sellainen mahdollisuus, euh, qui, euh, qui, sont vra- qui ont vraiment un lien avec euh, l'économie européenne et aussi la politique. Mitä tulee estää hiilivuoto? Kiitoksia ja herra Marinescu. Very short comments. Lyhyt kommentti vain. Kiitoksia paljon kaikista huomioista. Lyhyesti kommentoisin vain näitä korvamerkintöjä. Tiedän, että tästä tulee valtaisaa keskustelua, koska kukin jäsenvaltio haluaisi rahata oman budjettiinsa ja jakaa rahat sitten oman tahtonsa mukaan. Mutta haluan antaa teille esimerkin. Mikäli päätetään perustaa hiilidioksidivero esimerkiksi lentokoneiden osalta, eikö olisi asianmukaista käyttää osa tästä verorahasta tutkimukseen ja tuotekehitykseen niin, että voitaisiin kehittää uusia lentokoneen moottoroita, jotka tuottaisivat vähemmän hiilidioksidipäästä. Minun mielestäni kyllä. Tästä kyllä tulee vielä kiivasta keskustelua kuitenkin. Kiitoksia jälleen kerran kaikista huomioista tulen ihan varmasti ottamaan teidän ehdotuksenne huomioon. Merci beaucoup. Suuret kiitokset. Se siis tiedoksenne vielä pieni ilmoitus. Tarkistusten jattoraja 12. lokakuuta. Ja nyt seuraavan esityslistan kohtaan kohtaan seitsemän. Kyse on kuuluisasta kysymyksestä vapaakauppasopimus EUn ja Korean tasavallan välillä. Ja tästä vastaa valmistelijana Daniel Kaspari. Teidän vuoron. Ja, sehr geehrter Vorsitzender, geschätzte Kollegen. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat kollegat, vuonna 2007 neuvosto antoi komissiolle tehtäväksi neuvotella Korean tasavallan kanssa vapaakauppasopimuksesta. Siitä neuvoteltiin kaksi vuotta ja tämä sopimus parafioitiin 15. lokakuuta 2009. Lissabonin sopimuksen mukaisesti Euroopan parlamentille on annettu vapaakauppasopimukset uusina vastuualueina, eli tämä sopimus on aivan ensimmäisenä kauppasopimuksena hyväksyttävä Euroopan parlamentissa ennen kuin se voi astua voimaan. Minun ei tarvinne kertoa, että kansainvälinen kauppa ja vienti ovat tärkeä kasvun ja työllisyyden lähde Euroopan taloudelle, sillä kaikki vientiyritykset muodostavat tällä hetkellä noin 10 prosenttia työpaikoista joillakin Euroopan unionin alueilla yli puolet työpaikoista on riippuvaisia viennistä. Useimmat tutkimukset osoittavat, että sekä Euroopan unionin että Korean talous hyötyisivät huomattavasti tästä sopimuksesta. Bruttokansantuote Euroopan unionissa ja Koreassa kasvaa merkittävästi. EU-vienti Koreaan kasvaa jopa 82 prosenttia, Korean vienti Euroopan unioniin noin 38 prosenttia. Tämä johtuu siitä, että poistetaan tullit ja tullien ulkopuoliset kaupan esteet. Teollisuus- ja maataloustuotteita Korean viejille myönnetään tullihelpotuksia jopa 1,6 miljardia euroa vuodessa. Ne ovat suoraan tietysti vaikuttamassa kilpailukykyyn ja työllisyyteen. Euroopan unionille syntyy uutta tavaroiden ja palveluiden kauppaa jopa 19 miljardin euron arvosta. Siksi, uskoakseni, Yleinen näkemys Euroopan parlamentissa on myönteinen. Useimmat Euroopan teollisuuden alat, maatalousala, elintarviketeollisuus, kemia, lääketeollisuus, koneenrakennus ovat kaikki suhtautuneet hyvin myönteisesti tähän eh, sopimukseen. On olemassa joitakin aloja, kuten koko autoala, joka ilmoittaa tämän ongelmalliseksi ei niinkään autokauppa, vaan autovalmistajat, ja siksi onkin lähdetty suojalausekkeesta, jotka ottavat tällaiset huolet huomioon. Eli jos esimerkiksi autovienti tai autotuonti Korean niemimaalta Euroopan unionin kasvaa dramaattisesti, voidaan ottaa huomioon suojatoimi, joka asettaa kiintiöitä ja vastaavaa, ja olen vakuuttunut siitä, että tämä mietintö, jota on käsitelty parlamentissa jo ensimmäisenä käsittelynä, kollega Zalba kansanpuolueen ryhmästä on tästä vastuussa. Eiköhän tämä mietintö ota kaikki autoteollisuuden huolenaiheet riittämiin huomioon. Nyt tarvitaan ratifiointisopimukselle esittäänkin, että me suositamme tämän sopimuksen ratifiointia ja seuraavana askeleena, josta ei tänään tässä keskustella, mutta joka on tärkeä meille parlamentissa, on tuo suojalauseke. Edelleenkin me yritämme saada ensimmäisessä käsittelyssä ratkaisun aikaan. Meillä on parlamentissa äänestys kaikista tarkistuksista, eli meillä on olemassa parlamentin kanta neuvotteluille, joita käydään neuvoston ja komission kanssa, ja suhtaudun luottavaisesti siihen, että nämä neuvottelut saadaan tämän vuoden aikana vielä päätökseen. Suuret kiitokset. Ja nyt puheenvuoro pyyntö, herra Kelly. Yes, uh, thank uh... Kiitoksia paljon herra Kasparille hänen hyvästä työstään. Minulla olisi vain yksi kysymys. Esittelijä mainitsee kollektiiviset hyödyt, jotka koituvat kauppasopimuksesta Korean kanssa – maataloudelle ja teollisuudelle. Pidän tätä sinänsä hyvänä sopimusta. Minua kiinnostaisi tarkemmat tiedot, esimerkiksi mitenkä Euroopan maatalous voi hyötyä sopimuksesta. Tämä on melkoisen kuuma peruna tällä hetkellä esimerkiksi minun pääkaupungissani. Mikäli voisitte keskittyä maatalouteen ja kertoa ainakin joitakin lukuja siitä, taikka miten suuri osuus maataloudesta voisi hyötyä. Kollega Marinescu. <coughs> Mulțumesc, domnule uh, președinte. Sunt absolut de acord cu tot ce a spus colegul. Uh, uh. Kiitos, olen täysin samaa mieltä kaikesta siitä, mitä herra Kaspari on sanonut. Mukaan lukien se seikka, että tämä sopimus on herättänyt hyvin paljon keskustelua ennen kaikkea autoteollisuudessa, koska on aivan selvää, että meillä ei ole kovinkaan paljon sanottavaa, koska tämä on tällainen lausunto, meillä ei ole mitään mahdollisuutta itse asiassa muuttaa sopimusta. Mutta jollain tavalla kuitenkin haluaisin, että voitaisiin vahvistaa parlamentin lausuntoa niin, että voitaisiin korostaa, kuinka tärkeää on saada aikaan sellainen mekanismi, jolla voitaisiin varmistaa suoja siinä tapauksessa, että tuonti mm, joillakin alueilla kasvaisi liiallisesti ennen kaikkea, mitä tulee pieniin autoihin. Ajattelen samalla, että Euroopan komission pitäisi antaa meille takuut siitä, että mitä hiilidioksidisääntelyyn tulee Koreassa että se ei merkitse minkäännäköisiä lisäehtoja Euroopan unionin viennille. Ajattelen tässä esimerkiksi nimenomaan auton, autojen vientiä. Ei pidä saada aikaan tullien ulkopuolista, ka, ulkopuolista kaupan estettä. Samalla on siis, ollaan neuvottelemassa Yhdysvaltain ja Korean välillä kauppasopimuksesta, ja on pidettävä huolta siitä, että kaikki ne edut, joita Korea myöntää Yhdysvalloille, myöntää myös samat edut EUlle. Ford. Kiitoksia ja kollega Ford. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Uskon, että miltei kaikki, minkä halusinkin sanoa, on tässä tullut jo sanotuksi. Tietystikin tämä on yksi taka ensimmäinen monesta kauppasopimuksesta, Niitähän on tuloillaan lukuisia ja uskon, että niistä tulee paljon hyötyä. Mutta täytyy varmistaa, että tämä on kokonaisvaltainen sopimus niin, että Yhdysvalloille esimerkiksi ei koidu enemmän niistä hyötyä kuin meille. Ja täytyy varmistaa, että parlamentilla on oma roolinsa. Kummallista, että meillä on vain tilaisuus tulla kuulluksi. Voimme antaa vain lausuntomme. Olen kiitollinen eräs Störille siitä, että hän hoitaa tätä mietintöä toisessa valiokunnassa. Meidän täytyy teollisuudenkin osalta varmistaa teollisuuden erot. On kummallista kuulla autoteollisuuden piiristä esimerkiksi tietoa siitä, että sopimuksesta voisi olla hyötyä niille, jotka haluavat siirtää toimintansa Euroopan ulkopuolelle. Eikä, eihän tämä voi olla se tarkoitusperä tämän kaiken taustalla mikäli halutaan antaa tällaisia helpotuksia sopimuksen myötä. Täällä mainittiin non-tariff barriers, eli muut tullien ulkopuoliset ja kaupan esteet, ja toivon myöskin, että tarifiesteisiin puututaan, koska parlamentin täytyy varmistaa, että ne suojalausekkeet, joita halutaan ottaa käyttöön Euroopan teollisuuden suojamiseksi, myöskin otetaan valvontaan, ja ne otetaan hyvin nopeasti käyttöön, mikäli se on tarpeellista. Eli meidän täytyy tekstiä pyrkiä muuttamaan vähintäänkin tältä osin sen varmistamiseksi, että nämä suojatoimet myöskin toimivat. Ja Kollega Gaspari vielä. Niin, ehkä lyhyesti tähän kysymykseen vastatakseni. Ensimmäinen kysymys koski maatalousalaa. Meillähän on dramaattisia tullihelpotuksia. Markkinat avautuvat, koska tullit poistetaan osin kokonaan ja monia muita kuin tulliesteitä, joita poistetaan maataloustuotteilta esimerkkinä. Esimerkiksi alkoholituotteiden vero menee sopimuksen ensimmäisestä päivästä nollaan, jos ajatellaan esimerkiksi viskiä, huomattava markkinapotentiaali. Eli valmistajat ja muut eurooppalaiset alkoholituottajat esimerkiksi viinialalla hyötyvät huomattavasti tästä sopimuksesta. Toinen seikka, kyllä, tässä sopimuksessa ei siis ole mitään, mitä me voisimme muuttaa. Voimme sanoa vain kyllä tai ei, mutta minä ottaisin tämän tässä yhteydessä ennemminkin rennosti. Ensinnäkin, kun neuvottelut käynnistyivät, Lissabonin sopimusta ei vielä ollut, eli meillä ei ollut ulkomaankaupassa muuta kuin kuulemisoikeus, ei yhteispäätösoikeutta, ja me Euroopan parlamenttina ennen neuvottelujen käynnistymistä laadimme kirjeen Etelä-Koreasta. Esittelijänä oli David Martin eh, sosiaalidemokraattisesta ryhmästä. Me otimme siinä Euroopan parlamenttina kantaa neuvotteluihin ja kun nyt katsotaan tätä neuvottelutekstiä ja otetaan tuolloiset Euroopan parlamentin vaatimukset huomioon, voidaan todeta, että tässä ei oikeastaan ole yhtään ainoaa oleellista kohtaa, jossa lopullinen teksti ei ottaisi huomioon parlamentin tuolloista tekstiä. On myös aivan selvä, selvää, että tulevissa kauppasopimuksissa on otettava huomioon se, että Euroopan parlamentti on saatava sitovasti mukaan toimeksiantoon. Se on nyt myös epäilemättä selvää. Sitten vielä noista suojatoimista. Olen täysin vakuuttunut siitä, että se, mitä Euroopan parlamentti ensimmäisessä käsittelyssään suojatoimista päätti, on hyvä kanta ja kaikki epäilykset nimenomaan autoteollisuudessa pienten valmistajien kohdalta on pyyhitty pois. Eli minusta on olemassa sellainen mahdollisuus, että nämä tullihelpotukset voidaan kumota, jos syntyy tuontivirta. Uskon, että tällaiset mekanismit voivat osoittautua käytännössä erittäin hyviksi epäilemättä. Tästä tulee sellainen kokeilu, havaitaan miten lähdetään Etelä-Korean puolelta toimimaan, poistetaanko nämä muut kuin tulliesteet kaupalta. Ja on todettu, että hiilidioksidisääntely Etelä-Korean uusille ajoneuvoille otettaisiin myös tarkasteltavaksi. Me olemme siitä tiiviissä neuvotteluissa. Me nimenomaan parlamentin jäsenten tasolla, eli Euroopan parlamentin jäsenet ja Korean vastaavat kollegat käymme tästä neuvotteluja. Ja komissio on intensiivisissä neuvotteluissa Korean kanssa, koska Korea on pikkuhiljaa ymmärtänyt, että tämä on meille tärkeä ja neuvosto on myös päättänyt, että e, Italian painostuksesta tätä alustavaa ehdotusta ei otetakaan ensimmäisestä tammikuuta, vaan vasta ensimmäisestä heinäkuuta ensi vuonna. Se antaa meille hiukan enemmän mahdollisuuksia painostaa tuon puolen vuoden aikana Korean puolta, jotta nähdään, miten lainsäädäntö hiilidioksidipäästöjen rajojen suhteen kehittyy. Uskoakseni Korean puolella on myös huomattu, että Euroopan puolelta halutaan painostaa, eli ei lähdetä liiallisista kaupanesteistä. Tämä tulee olemaan todellinen koekappale, jossa nähdään, miten tämä toimii. Ja siksi minun ehdotukseni olisi, että teollisuusvaliokunta suosittaa tämän sopimuksen hyväksyntä ja että annamme ulkomaankauppavaliokunnalle, jonka jäsen olen, suosituksenamme, että nämä suojatoimet voivat astua samaan aikaan voimaan kuin tuo itse kauppasopimuskin. Hyvä, sydämelliset kiitokset, ei muita puheenvuoropyyntöjä. Aivan loistavaa. Hyvä, ja näin siirrymme seuraavaan kohtaan, joka on kohta kahdeksan. Me halusimme, että parlamentti kuulee valtuuskunnasta, joka osallistui internetin hallintofoorumin viidenteen kokoukseen 14.17. syyskuuta Vilnassa, aivan äskettäin siis. Kollega Trautman oli tämän valtuuskunnan puheenjohtaja ja hän kertoo meille lyhyesti ja ytimekkäästi asiasta, kun hän pikapuoliin tänne ehtii. Hän on siis tulossa. Kyse lienee enää sekunneista. Odotamme parisen minuuttia. Ist auch schön. Mal eine Pause. Hienoa sekin. Välillä vähän pitää taukoa. Na, na, na. 16.15 Uhr, äh, 17.15 Uhr abgemacht. Vartin yli viisi oli sovittu.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 Terrific. Siis me haluaisimme mielellämme kuulla teiltä, mitä teillä on uutta kerrottavaa tuosta kuuluisasta Vilnan kokouksesta. Eikös kuulostanutkin paljon paremmalta? Olkaa hyvä. Merci beaucoup, monsieur le président. Je vous présente Kiitos. Haluaisin pyytää anteeksi. Tulen kokouksesta Rom, kollegojen kanssa siellä oli ongelma, joka koski itse asiassa lehdistöä. Haluaisin hyvin lyhyesti valtuuskuntamme puolesta kertoa teille. Tänä vuonnahan valtuuskunta oli tavallista lukuisampi Vilnassa kuin muina vuosina. Ja mitä tulee internetin hallintofoorumiin. Sehän aloitettiin, se aloitti toimintansa hyvin symbolisesti Ateenassa, demokratian temppelissä ja sitten tässä viiden vuoden kausi on sitten lopetettu. Tämä silloin sovittiin tämän uuden tavan kokeilemiseksi, mitä tulee esimerkiksi internetin, internetin pääsyyn, turvallisuuteen ja kehitykseen. Ja Vilnan konferenssi oli ennen kaikkea erittäin tärkeä ja symbolinen. Meillä olivat Madurel, Lambert van Nistelrooy ja niin edelleen, Sabin ja Maria Badia, Gutset, Algi, Kassulagas, Simonkas ja niin edelleen. siis jäseniä. ja meillä oli koko joko kahdenvälisiä kokouksia, jotka olivat parlamenttien välisiä kokouksia, ja olemme keskustelleet niissä ennen kaikkea siitä roolista, mikä tällä järjestöllä voisi olla parlamenttien välisten järjestöjen tällaisena yhteistyöfoorumina. Siis tässä olisi kysymys yrityksistä, teknisestä asiantuntijoista, kansalaisjärjestöistä ja niin edelleen. Olemme, olimme ottaneet kai, esimerkiksi Kenian, Tansanian ja Ugandan eli Itä-Afrikan parlamenttien jäsenet Kenia isännöi seuraavaa internethallintofoorumia ja viime vuonna me päätimme, että aloittaisimme yhteistyön heidän kanssaan ja työskentelisimme heidän kanssaan jotta voisimme tällä tavoin käsitellä meille yhteisiä aiheita. Ja Liettuan kollegojen kanssa ja myös näiden Itä-Afrikan kollegojen pyynnöstä päätimme, että että teema olisi tällainen kielellinen monimuotoisuus. Meillä oli tietysti myös Yhdysvaltojen suurlähettiläs ja herra Beckström tapasimme myös, tapasimme myös tietoyhteiskunnasta vastaavan Puolan ministerin ja kansainvälisen kauppakamarin edustajia ja kansalaisyhteisöjä järjestäjiä ja näin ollen tämä kokous oli hyvin hedelmällinen. YK päätti päättää foorumin jatkosta marraskuun lopussa ja uskon, että tästä tehdään myönteinen päätös ja Euroopan unioni ja komissio, komission ja sen Redingin äänellä ja myös suuntaviivoissa on puhuttu tämän jatkumisen, jatkamisen puolesta. Ja että yritettäisiin institutionalisoida tätä niin, että tästä tulisi jonkunnäköinen pien YK. Mutta haluaisin sanoa, että komissio ja puheenjohtajavaltio Belgia tukevat tätä päätöstä. Siis jos tällainen jatkopäätös tehdään, niin seuraava istunto pidetään – Siis useinhan nämä teemat ovat samoja, samanlaisia, joista keskustelemme parlamentissa, kuten esimerkiksi lasten suojelu, internetturva ja kyberrikollisuuden torjuminen. Ja hyvin tärkeä teema tässä kokouksessa oli cloud computing, digitaalinen mukaan ottaminen, ja meillä oli sellainen työpaja, jossa, joka oli erittäin kiin, joka sai hyvin monta osanottajaa ja itse olin moderaattorina yhdessä työpajassa ja herra Janis Kaplins oli moderaattorina toisessa. Hänhän on yksi Junescon nykyisistä johtajista. Olemme myös puhuneet verkoston neutraali puolueettomuudesta, ja mitä näihin kaikkiin eri kysymyksiin tulee, niin varmasti olisi erittäin tärkeää, jos voisimme ottaa mukaan keskusteluumme sen, mitä täältä foorumista olemme mukaan saaneet. Mitä tulee sitten loppukommentteihin, mielestäni komission ja parlamentin yhteys on toiminut jälleen kerran hyvin ja haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat komission tasolla olleet mukana tässä ja ennen kaikkea niitä, jotka olivat vast, suora vastapuolemme, herra Enrico Forti ja kaikki kollegat, Rova Krössi, Krös mukaan lukien. Jos haluamme suuremman vaikutuksen näissä vuosittaisissa kokouksissa, niin Mielestäni paradoksaalista oli se, että saatoimme todeta, että oli tietty ero siinä, kuinka innokkaasti eurooppalaiset olivat mukana ja kuinka vähän amerikkalaiset olivat edustettuina. Komissio, neuvosto oli myös läsnä, mutta yksityissektorin jäsenet, mitä tulee diplomaattiseen, Mielestäni tämä teollinen ja diplomaattinen luottuvuus on otettava huomioon enemmän seuraavan kokouksen järjestelyissä. Ja sitten meidän on keskusteltava myös siitä, millä tavalla haluamme investoida neuvoston Eurodig-verkostoon tehdyistä investoinneista. Meidän pitäisi yrittää lisätä Euroopan parlamentin mobilisaatiota ja olemme sitä mieltä, että komission täytyy olla vahvasti mukana ja olisimme sitä mieltä, että pitäisi esittää komissiolle suullinen kysymys, jota seuraisi keskustelu, jossa puhuttaisiin niistä teemoista, jotka ITRE-valiokunnassa ovat tärkeitä ja jotka vaikuttavat hyvin suuresti, esimerkiksi mitä tulee esimerkiksi verkostoon puolueettomuuteen ja cloud computing-aiheeseen, joka tietysti aiheuttaa ongelmia niin lainsäätäjille kuin teollisuudelle tai elinkeinoelämälle. Hyvä, sydämelliset kiitokset. Onko tästä vielä kysyttävää? Ja minä kiitän tästä raportoinnista. Nämä huomiot otetaan esille, kun keskustelemme koordinaattorin kanssa siitä, miten tähän suhtaudumme, eli kun työstämme konkreettista ehdotusta sihteeristöltä. Kiitoksia kovasti. Siinä kaikki tältä päivältä koordinaattorit. Parin minuutin päästä aloitetaan. Kiitos.